Dear colleagues, we shall start. Please. Hyvät kollegat, aloitetaan. Istuutukaapa. Jos vastustusta ei ole, niin sitten esityslista hyväksytään. Ja pyytäisin huomaamaan, että Meillä ei ole valitettavasti tulkkausta Tanskaan, Kreikkaan, Latviaan, Kroatiaan ja Iiriin tässä kokouksessa. Hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Minä haluaisin muistaa niitä traagisia tapahtumia, viime sunnuntaina Välimerellä, jotka aiheuttivat 800 ihmisen kuoleman. Viime viikolla meillä oli ensimmäinen keskustelu komission jäsen Avramopoloksen kanssa ja Maltan entisen pääministerin herra Gonsin kanssa ja käsittelimme Välimeren tilanteen strategista mietintöä ja tarvetta siirtyä kohti holistista maahanmuutto-lähestymistapaa. Ja meillä oli kaksi yhteistyötä esittelijää, edustaja Metsola ja edustaja Kienge. Viime maanantaina ministerineuvostolla oli erityiskokous ja he keskustelivat komission kymmenen kohdan suunnitelmasta ja tänä iltapäivänä Euroopan neuvosto kokoontuu erityiskokoukseen, jonka puheenjohtaja Tusk on kutsunut koolle, ja puhemies Schulz tulee osallistumaan ja kertomaan Euroopan parlamentin näkemykset. Täysistunnossa keskustellaan tästä asiasta ensi viikolla Strasbourgissa ja me järjestämme useita kokouksia Libessä tämän strategisen mietinnön puitteissa. Seuraavat keskustelut ovat 6. ja 26. toukokuuta. Nyt annan puheenvuoron Justia Kiengelle ähm, näiden yhteisesittelijöiden nimessä, nimissä. Edustaja Kienke, teillä on puheenvuoro. Äh, grazie. Kiitoksia, puhemies. 800 ihmisen kuolema välimerellä johtuu myöskin siitä, että me emme ole tehneet mitään. Minä haluaisin eh, ehdottaa myöskin kollegani Roberta Metsolan nimissä, että me nyt muistaisimme tämän viimeisen hirveän tragedian uhreja tämän valiokunnan työ en, seuraavina kuukausina. Sen tarkoituksena on toisaalta antaa toivon merkki niille muutamille henkiin jääneille ja niille, jotka hengissä selviävät rannikoillemme. Toisaalta meidän täytyy varmistaa se, että nämä tämän hirveän tragedian uhrit eivät kuole toista kertaa. I invite all colleagues. Pyytäisin kaikkia kollegoja pitämään minuutin hiljaisen hetken.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 17. maaliskuuta perustettiin yhteinen operatiivinen maareryhmä. Se keskittyy ähm, tietoon järjestäytyneistä rikollisryhmistä, jotka järjestävät äh, laivausta Välimerellä e ta kohti ja äh, e, matk- viikkoja sen jälkeen EUn sisällä. Annan nyt puheenvuoron eh, Michael Rauschenbachille, joka eh, tarkoituksena on kertoa meille tämän eh, yhteisen operatiivisen ryhmän tavoitteista. Olkaa hyvä, herra Rauschenbach. Thank you very much, Madam Chair, and good morning. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitokset, että kutsutte Europolin valiokuntaanne. Minulla piti olla esitys teille ladattuna. Näkyisiköhän se? I was told 30 seconds, so I will just... No 30 sekuntia. Ehkäpä aloitan esittelemällä itseni. Satmar on Europolin aloite, jolla tartutaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka kuljettaa ihmisiä Välimeren yli. Tämä on yhteinen operaatio, jossa ovat mukana jäsenvaltiot, kumppanivirastot ja kolmannet maat, ei-EU-maat ja Interpol sekä Europel. Me käytämme Europelin ainutlaatuista kykyä käsitellä, kerätä, analysoida ja levittää tiedustelutietoja. Tämä on aloitettu Välimeren työryhmän puitteissa, jonka komissio lanseerasi 2013 Lampedusan onnettomuuden jälkeen. Tämä lähestymistapa on suunniteltu sellaiseksi, että vaikka me olemme päivässä työssä me onnistuneesti tarttuneet rikollisryhmiin Euroopan työssä, olemme myöskin tunnistaneet, että normaali työjärjestys ei estä ihmisten salakuljettajia, jotka hyödyntävät, jotka kuljettavat pakolaisia yli Välimeren, erityisesti koska ne toimivat lähtö- ja siirtomaissa ja EU-ssa. Olemme suunnitelleet tämän Jot Mare lähestymistavan. Ja olemme päättäneet, että me tarkastelemme asioita rajan ulkopuolella, mikä merkitsee yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Se on välttämätöntä, mutta juridisesti hankalaa, jos yhteistyösopimusta ei ole tehty. Jotmaren puitteissa täytyy voittaa tämä ongelma. Me tarvitsemme myös tietolähteitä, jotta me tunnistamme näitä järjestäytyneitä rikollisryhmiä ja pystymme estämään niitä hirvittävissä toimissaan. Frontexin tiedot ovat olennaisia, ne ovat avainkumppani Jotmaaressa sekä EUn saapuvien maahanmuuttajien debriefaushaastattelut ja myöskin turvapaikkavirastot ja palvelut antavat tietoa. Näissä tarkastelemme nykytilannetta. Välimeren yli käytettävät äh, salakotusreitit ovat muuttuneet viime vuosina, kun perinteinen lyhyt reitti Pohjois-Afrikasta Espanjaan ei enää juuri ole käytössä. Reitit ovat siirtyneet idempään. Ja erityisesti näemme, että pienikokoisia aluksia, isompiakin, lähtee Tunisiasta, Lib- Libiasta, Egyptistä, Libanonista, Syyriasta, Turkin kautta EU-hun. Useammalla reitillä sinne liikutaan maasta toiseen, joskus aluksin, joskus salkussa tapahtuu osittain maan kautta lentoteitse ja erityisesti kuitenkin meriteitse. Europolin toimia ajatellen. Kysymys ei ole siitä, että me olisimme vastikään aloittaneet ihmisen salakuljetuksen puuttumisen. Olemme vuosia tehneet tätä menestyksekkäästi. Europolin tuella on satoja salakuljettajia pidätetty vuosien kuluessa. Me olemme jo jonkun aikaa EUn poliisisyklin puitteissa prioritisoineet äh, vakavan ja järjestäytyneen rikoksen osalta ihmisten salakuljettamisen välimerellä. Okei, onko meillä nyt tämä esitys? Vähän pientä, mutta tässä hahmottelemani reitit. Tämä osoittaa Europolin nykytietoa. Tässä on uusien Europolin aloittamien juttujen kehitys liittyen laittoman maahanmuuton helpottamisessa. Most of cases that we have dealt with already in this... Ja tänä vuonna 455 uutta juttua. Me olemme Jatmaarista riippuvaisia tiedonvaihdon suhteen jäsenvaltioiden kanssa ja kolmansien maiden kanssa. Uh, from those cases that I had just outlined, we have seen some Tässä olemme hahmotelleet jotain trendejä. Me olemme nähneet, että tutkinnan määrä on kasvanut jäsenvaltiossa, joka jossain määrin rohkaisee, mutta olemme huomanneet myös, että, että väkivaltaa käytetään enemmän. Siirtolaisia kohtaan heitä osataan aseella, jos he eivät suostu tietyn tietyn alukseen astumaan, mutta myös suhteessa lainvalvojiin ja rajavartioihin. Tässä jälkiliikenteessä näkyy myös vaarallisia tilanteita, eli ihmisalkuus EUn sisällä. Ihmisiä on piilotettu tällaisiin kylmäkuljetusautoihin tavalla, joka vaarantaa ihmishengen. Tämä on trendi vakavassa rikollisuudessa. Tämä onnistuu hyvin. Somessa tarjotaan salakuljetuspalveluita. Jatmaaren ensimmäisen viikon aikana Eurooppa on tukenut Kreikan viranomaisia operaatio Teidoloksessa. Se on hyvä esimerkki siitä, miten me voimme onnistua tällaiseen rikollisuuteen puuttumisessa. Tässä tartumme järjestäytyneeseen rikollisryhmään, joka lähinnä salkutti syyrialaisia epäsäännöllisessä asemassa olevia pakolaisia. He tulivat Kreikkaan aluksilla ja heidät sitten rahdattiin eteenpäin EU-ssa sekä maitse että toisilla aluksilla. 16 ihmistä eri kansallisuuksista on pidätetty. Olemme myös takavarikoineet suuren määrän värnettyjä tai varastettuja asiakirjoja ja, ja myös käteistä. Tästä videosta näette. Mä arvioimme, että tämä rikosryhmä, joka otti jokaista helpotuksesta 4-9 000 euroa per henki, arvioimme, että voitto on 7,5 miljoonaa ihan tälle ryhmälle. Näette, miten hirveän kannattava tällainen järjestäytynyt rikollisuus on. Now, what are the challenges that we are facing at the moment? Um, if we want to be successful... Minkälaisia haasteita meillä on nyt? Jos haluamme tarttua näihin rikollisten ryhmiin, meidän täytyy saada informaatio kiertämään jäsenvaltioista, kolmesta valtioista, maahanmuuttopalveluista turvapaikkavirastoista, kaikista mahdollisista lähteistä. Tämä on vaikeaa. Olemme myös rohkaiset jäsenvaltioita osallistamaan yhdysupserit, joita jäsenvaltiot ovat lähettäneet maihin, jotka ovat Välimeren rannalla – osallistumaan Jotmareen, että he helpottaisivat tiedon kulkua Europolille. Voimme onnistua ainoastaan, jos keskitämme informaation analysoimiseen levitämiseen Europolin kautta. On täysin mahdotonta tarttua tällaiseen rikollisuuteen kansallisella tasolla. Meillä on myös yhteyksiä Interpolin, joka on myöskin erittäin halukas osallistumaan Jotmareen. Ja luultavasti lähettää Interpolin jäsenen Maritiimiin, niin että olemme perustamassa Haagissa Euroopan päämajassa. Loputavoite on saavamme tiedosteludatan ja analyysin pohjalta aloittaa tutkintoja tutkintaa, koordinoida tutkintaa ja lopettaa salakuljetus ennen kuin salakoulutajat lähtevät rannikolta seurata rahankulkua ja tehdä vähemmän houkuttelevaksi rikolliselle työskennellä tällä alalla. Tässä on ihmisalakuljetusdataa Europolin tiedoista – kun me olemme tunnistaneet rikollisverkoston, joka toimii jäsenvaltioissa ja kolmessa maissa. Sitten me luomme tietopaketteja jäsenvaltioille ja ei-jäsenvaltioille, mikä mahdollistaa tutkinnan aloittamisen. Ja tämä on ratkaisevaa. Sitä koordinoidaan rajojen yli. On tutkintakeskus, jossa me koordinoimme tällaisia eurooppalaisia toimia, kansainvälisiäkin toimia. Tässä takavarikoidaan rikollisten rahoja ja lopetetaan toimintaa. Kuten totesin, sosiaaliset verkostot ovat yksi haaste. Muutama esimerkki somen käytöstä. Tässä avoimesti tarjotaan salakutuspalveluja maahanmuuttajille Välimeren yli myös jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä aktivoimme someen seurannan tarkoituksena tunnistaa palveluiden tarjoajan ja pyrimme estämään näiden palveluiden tarjonnan, kuten puheenjohtaja totesi. Ne saattavat ihmiset hengenvaarallisen tilanteeseen. The team. Jod Mare will be consisting of 12 member states. Jatmaareen kuuluu 12 jäsenvaltiota. Kuusi näistä lä- lähettää asiantuntijoita Euroopan päämajaan, Euroopan tiimiin, jonka tiimiin, jonka tarkoitus on taistella ihmisten salakuljetusta vastaan. He ovat tiimissä noin vuoden vuonna 2015 loppuun, jolloin arvioimme työmme ja teemme johtopäätökset operaation jatkosta. Noin 12 jäsenvaltioita, jotka olivat kaikki Jotmaren avaessa läsnä, kuten Interpolin pääsihteeri ja Frontexin varajohtaja, ovat täysin sitoutuneita Jotmaareen. Kaikki lupasivat perustaa meidän kanssa tietoviiran päivittäiseltä pohjalta – omasta että meillä on informaatiota, joka perusteella me toimimme. Eli että meillä on tietoa, että me lähdetään kolmisiin valtioihin ja Frontexille ja muille lainvalvojille, että parhaassa tapauksessa kykenisimme lopettamaan liikenteen ennen kuin lähdetään rannalta. Yleensä Frontexilla on merkittävä rooli Jotmaariassa, se on yksi avainkumppani, kuten Interpol – koska Interpol tavoittaa maat niiden maiden kanssa, joilla Frontexilla on yhteistyötä. Ja nyt esityksen loppu, tie eteenpäin. Haluamme lisää operaatioita, kuten Dedalus. Haluamme tunnistaa lisää rikollisryhmiä, lopettaa niitä ja parhaassa tapauksessa, että on vähemmän houkuttelevaa ryhtyä tähän bisnekseen ja lopettaisivat sen. Tämä on erittäin haastavaa. Olemme erittäin riippuvaisia EU-jäsenvaltioiden kollaboraatiosta. Tiedämme, että on tutkintoja, juttuja, jotka eivät tule Euroopanin tiskille. Meidän täytyy perehtyä tähän ja välttää sitä tulevaisuudessa. Tulemme myös ennakoivasti keräämään dataa Meillä on Jotmaaressa ihmisiä, jotka tukevat italialaisia Frontexin kanssa identifioimaan ihmisiä, jotka olivat sanotaan katastrofista vastuussa. Tämä on valitsemamme lähestymistapa. Tässä vaiheessa ka- kaksi lähetettyä asiantuntijaa on saapunut ja loput parissa viikossa sitten meillä on tiimi kasassa. Olemme toimintavalmiudessa voimme tarttua tehtäviin, jotka hahmottelin. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. Thank you. Thank you for your presentation. Kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestänne. Nyt pyytäisin, että Euroopan komissiosta herra Laurent Michel kommentoisi tätä esitystä. Thank you, Mrs. Chair. Honor... Kiitos puheenjohtaja. Jot luotiin komission aloitteesta välimerityöryhmän puitteissa Lampenusan traagisten tapahtumien jälkeen. Nyt varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että meidän on yhä vahvemmin panostettava salakuljettajien vastaiseen toimintaan. Jotmaare on avain osassa tässä toiminnassa. Maanantain sisä- ja ulkoasian ministerien kokouksessa päivää näiden traagisten tapahtumien jälkeen oli oltiin kyllä erittäin sitoutuneita tähän. Toimitaan komission jäsen Avramopoulos esitteli kymmenen kohdan toimintaohjelman salakuljet kuluttajien vastaisessa toiminnassa ja Jotmaare tapahtuu jäsenvaltioiden yhteistyössä ja perustuu tietojen vaihtoon ja Jotmaar voi onnistua vain siinä tapauksessa, että lainvalvontaviranomaiset eri jäsenvaltioista ovat valmiit tekemään yhteistyötä ja myös vaihtamaan tietoja. Tämä on aivan avainkysymys. kysymys intensiivinen yhteistyö Europolin, äh, Frontexin ja Interpolin välillä toimii nyt jo oikein hyvin, mutta nyt äh, eri jäsenvaltioiden lainvalvonta viranomaisten välistä luottamusta tulisi vahvistaa. Ne tulisi luottaa toisiinsa, jotta tietojenvaihto toimisi. Ja tältä osin meidän täytyy kyllä nyt ryhdistäytyä. Eh, Jotmar voi toimia erittäin tehokkaasti, kun tiedusteluaukkoja kurotaan umpeen eh, niin, että Ähm, lainvalvontaviranomaiset yhdessä rajavalvontaviranomaisten kanssa tekevät yhteistutkintoja, koska yksi avainasia, jossa olemme varsin heikkoja, aukkoja on äh, tämä rahoituksen jäljittäminen. Äh, mitä tapahtuu rahoille, joita salakuljettajat saavat äh, maahanmuuttajilta? Nämä rahavirrat ja niiden valvonta ovat kyllä keskeinen asia ja tähän meidän täytyy todella keskittää kaikki ponnistelumme. Kiitos. Thank you. Now we will start the discussion. No niin, nyt aloitamme keskustelun. Edustaja Koelio. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia kummastakin lausunnosta. Minä en puhu näistä kymmenestä äh, Avramopouluksen kohdasta. Mielestäni niissä keskitytään liikaa Ähm, tällaisiin repressiivisiin toimiin, eikä sillä tavoin äh, pelasteta henkiä ja äh, toimita hätätilanteesta. Juuri sitä meidän pitäisi tehdä. Välimeren tragedia vaatii meiltä holistista lähestymistapaa maahanmuuttoa kohtaan ja kaikkia osa-alueita tarvitaan. Olen vakuuttunut siitä, että hyödymme paljon enemmän yhteistä eurooppalaista toimista, mutta samaa voidaan sanoa rajavalvonnasta, etsintä- ja pelastusoperaatioista, yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, mainitakseni vain muutaman. No sitten Europolin edustajalta haluaisin eh, kysyä kolme kysymystä. Ensinnäkin te ette sanonut sitä nyt suoraan, mutta johtajanne sanoi meille vähän aikaa sitten, että jäsenvaltiot eivät jaa riittävästi tietoja Europolin kanssa, eivät niin paljon kuin niiden pitäisi. Minun kysymykseni kuuluu, miten asiat muuttuvat tällä kertaa? Uskotteko, että nykyiset oikeuspuitteet ovat riittävät? Toiseksi Turkin kaltaiset maat ovat tärkeitä, jotta voidaan paremmin ymmärtää ja torjua ihmissalakuljettajia, kuten nämä avelaivat ovat osoittaneet. Lausunnossanne puhuitte yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Haluaisin ymmärtää vähän konkreettisemmin, mitä se tarkoittaa minkä tapaista jakamista, minkä tapaista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa harjoitetaan, erityisesti Turkin kanssa, koska minun mielestäni Turkki on tässä avainasemassa. Ja sitten kolmanneksi ja viimeiseksi, kun otetaan huomioon tämän mm, yhteisen operationaalisen tiimin rooli, niin mikä Europolin rooli oli majorumissa. Saitteko tietää maahanmuuton helpottajista ja saitteko relevanttia tietoa? Kiitoksia. The nine person who would like to speak. Kiitoksia. Meillä on yhdeksän henkilöä, jotka haluavat puhua, joten pyytäisin, että pidätte kiinni kahden minuutin puheajasta. Edustaja Zippel. Vielen Dank. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin äh, tukea sitä, mitä kollega Koelio sanoi, tämä kymmenkohtainen ohjelma, joka meillekin äh, välitettiin maanantaina. Ei varmasti ole kyllä äh, voimakas reaktio siihen, minkä jouduimme jälleen kuulemaan viikon loppuna, että sadat ihmiset menettivät välimeressä jälleen henkensä. Toki voidaan puhua pitkän aikavälinkin toimista, mutta nämä toimet eivät nyt tarjoa mitään ratkaisua ihmishenkien pelastamiseksi lyhyellä aikavälillä. Olisin toivonut, että jäsenvaltiot vähintäänkin yhden selvän viestin olisivat välittäneet. Sen sijaan, jos nyt oikein ymmärsin, ei ole valmiutta edes Mare Nostrumin kaltaisen operaation rahoittamiseen, siis tämä italialaisten entinen operaatio – Kyllä toki voidaan puhua siitä, tuleeko salakuljetusta torjua, mutta älkäämme pettäkö itseämme Eritreasta ja Syyriasta tulevilla pakolaisilla ei ilman apua, eli ilman näin kutsuttuja salakuljettajia, ole lähes minkäänlaista mahdollisuutta päästä Eurooppaan laillisesti. Mielestäni on äärimmäisen dramaattista, että jäsenvaltiot eivät ole valmiit edes keskustelemaan turvallisista laillisista reiteistä Eurooppaan. Tätä ei edes mainita. Odotan, että neuvosto tänään välittää selkeämmän signaalin. Kiitos. Thank you. And now... Kiitoksia. Ja nyt edustaja Stevens. Ja, don... Kiitoksia puheenjohtaja, parhaat kollegat. Itse valittelen kovasti sitä, mitä Välimerellä viime päivinä jälleen on tapahtunut. Jokainen kuolinuhri on kuolinuhri liikaa, mutta samalla meidän täytyy kuitenkin katsoa, uskaltaa katsoa totuutta silmiin. Ihmissalakuljettajathan tässä vastuussa ovat, emme me. He väittävät, että Välimeren ylittäminen turvallisesti on mahdollista. Ihmiset maksavat siitä valtavia summia. Salakuljettajat näin lähettävät ihmiset, eivät Eurooppaan, vaan he lähettävät heidät suoraan kuolemaan. Tulevina lähiviikkoina meidän täytyy toimia nopeasti, meidän täytyy jäljittää ihmissalakuljettajat ja samanaikaisesti meidän täytyy pohtia laillisia turvallisia reittejä Eurooppaan niin, että ihmiset voivat Välimeren ylittää turvallisella tavalla, mutta älkäämme pettäkö itseämme niin kauan kuin Ähm, ongelman juuriin ei puututa, niinkaan kun näitä juuria ei kitketä, siis äh, sota, turvattomuus, äh, väkivalta, niinkaan kuin näitä ongelmia on, niin ihmiset haluavat Eurooppaan ja meidän täytyy paikan päällä äh, huolehtia siitä, että ihmiset voivat elää turvassa omassa kotimassaan. Kiitos. Thank you. And now, uh, Ms. Post. Kiitoksia nyt edustaja Post. mycket. Kiitos. Minun täytyy puhua ihan päinvastoin, kun edellinen puhuja ei voi syytä ainoastaan ihmisten salakuljettajia. Miksi heitä on? Minkä takia tämä bisnes on kannattava? Siksi, että meillä ei ole mitään laillisia teitä Eurooppaan. Se on iso osa. Toinen vastuunkantaja on, vastuun lähde on se, että meillä ei ole nimensä arvoissa maahanmuutto- ja politiikkaa. Haluaisinkin sanoa, että olen hyvin hämmästynyt vastuullisena kansalaisena Euroopassa, että vasta tämän katastrofin jälkeen keskustellaan sitä, miten ehkäistään ihmisten salakuluttamista. Totta kai niin pitää tehdä, mutta ensimmäisen reaktion pitäisi olla, miten ehkäisemme tätä salakuljettamista sitä kautta, että on laillisia keinoja. Se on ainoa keino ehkäistä tämä mielestäni olisi paljon yksinkertaisesti Europolillekin, jos olisi laillisia keinoja maihin. Totta kai minä olen sitä mieltä, että pelastuspanos italialaisen Maria Nostromin tyyliin, sen pitäisi olla toinen keino ehkäistä tällaisia katastrofeja. Ää, keskittyminen ihmisen salakuljettamiseen ei vaikuta niin tolkulliselta minun mielestä. Thank you. Uh, eh, Mrs. Ernst. Kiitoksia. Edustaja Ernst. Sorry, uh, I'm not... Uh, eh, my... Anteeksi, minä, vaan kollegani. Hyvä, edustaja Spinelli. Niin, minä kyllä pyysin puheenvuoroa, mutta vasta kollegani jälkeen, joka puhuu ryhmän puolesta. Se on edustaja Spinelli. Thank you, President. Thank you. Uh... Minä olen todella yllättynyt äh, herra Muschelin puheenvuorosta, yhdestä lauseesta, jonka hän sanoi. Kaikki me olemme samaa mieltä siitä näiden 700 kuolemantapauksen jälkeen välimerellä, että prioriteetti on ihmissalakuljettajien torjuminen. Ei se ole totta. On useita, jotka vastustavat tätä. Tässäkin parlamentista kuulitte edustaja Postin ennen minua mutta minusta sen sijaan vaikuttaa, että toimielivät ovat tästä samaa mieltä, että ihmissalakuljettajien matkustajien torjuminen olisi prioriteetti, ihan kuin mukaan ihmissaljakuljettajat olisivat todellakin syy sille, mitä Välimerellä tapahtui. Ihan kuin äh, ihmissaljakuljettajat eivät täyttäisi tällaista oikeudellista aukkoa. Äh, kun ei ole laillisia pakokeinoa, kuten ähm, näitä laivoja tuha, tuhoamalla me pystyisimme poistamaan ne syyt tälle massa paolle, jotka ovat sodat ja kurjuus. Minä haluaisin esittää puhujille muutaman kysymyksen. Mitä järkeä on luoda lisää virastoja ja missioita, jotka kaikki keskittyvät tähän asiaan? Tämä on ainoa asia, johon Euroopan unioni tällä hetkellä keskittyy, nimittäin ihmissalakuljettajat, ja sen sijaan, että keskitettyisiin etsintään ja pelastukseen. Ja toiseksi näiden operaatioiden äh, kustannukset haluaisimme tietää ja kaikki nämä ehdotukset, esimerkiksi Jotmare, niiden kustannukset ja miten nämä siviili- ja sotilastoimenpiteet, joita tehdään ja joista todennäköisesti Euroopan neuvosto ensi päivinä ilmoittaa, kun komission herra Muschel sanoi, että meillä ei kuitenkaan ole rahoja näihin pelastus- ja etsintäpalveluihin. Kiitoksia. Thank you. And... Kiitos. Ja sitten eh, edustaja Juliana. Oui, merci, je partage une... Kiitos. Ihan osan siitä, mitä kollegat ovat sanoneet, mitä tulee kritiikin ja prioriteetteihin, mutta painotan, että tartutte hyvin merkittävän aiheeseen yhteistyö tiedonvaihdossa. Tämä on aita ongelmatiikka. Ja eri semmoinen pitäisi työskennellä asian parissa, mutta kysymykseni ei liity tähän tässä kymmenen kohdan ohjelmasta, jonka kritiikin jaan. Sen sanotaan, että olisi mahdollisuus tuhota salkoitteen aluksia. Ja samaan aikaan tarvitaan, että tarvittaisiin kansainvälinen mandaatti tähän. Voisitko vähän täsmentää tätä kysymystä? En halua, että, että tämä kysymys äh, haittaisi ihmisten turvallisuuden takaamisen prioriteettia. Uh, I would like to Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron edustaja halla Thank you, Chair. I have a short... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on siellä lyhyt kysymys. Jos oikein muistan, noin 170 000 keskisen välimeren ylitystä tapahtui viime vuonna. Mikä on nume, uusi numerotieto tältä vuodelta tähän mennessä? Ja voitteko sanoa, että että salakuljetustoiminta on edelleen kasvamaan päin. And uh, now um, I would like... Ja nyt haluaisin kertoa teille, että päätän puhujalistan. Meillä on vielä kuusi ihmistä puhujalistalla. Edustaja Ernst, olkaa hyvä. Edustaja Ernst. Kiitoksia. Olen todella pahoillani. Tässä on niin paljon tätä puhuttavaa, kun katselee tuota kymmenen kohdan ohjelmaa. Minä olen aivan sanaton. On myös hyvin vaikea näin jäsenenä tällä ilmaista itseään, kun ei oikein tiedä mistä aloittaisi. Siis tämä neuvoston reaktio on niin järjetön tuohon järkyttävän katastrofiin. Minä olen todella siis täysin sanaton, kauhistunut. Mielestäni on aivan järkyttävä virhe etsiä syytä nyt näistä salakuljettajista. <laughs> Siis ongelman syyhän on jossain aivan muualla. Se, että pelkästään Dublinin kautta ja turvallisen lähtömaa periaatteen kautta olemme itse ajaneet tilanteen nyt tähän. Meidän turvapaikkajärjestelmämme on täysin epäonnistunut. Eivät muut maat tähän ole syypäitä, vaan myös Euroopan unioni, siis eivät yksinomaan jäsenvaltiot, vaan myös EU. Siis salakuljettajista emme pääse näin eroon. Ottakaa kaikki kiinni eh, Välimerellä, sitten he tulevat eh, maateitse. Jos ei muuta, niin tulevat eh, Pohjoisnavan kautta. Siis kyllä reittejä aina löytyy. Täällä puhutaan laittomista maahantulijoista Syyriasta. He ovat pakolaisia. Miten te kehtaatte heitä tällä tavalla leimata? Mitä laitonta heissä nyt on? He ovat täysin laillisia pakolaisia. Mielestäni nämä täällä kuulut argumentit ovat aivan järkyttäviä. Sosiaalista mediaa haluatte valvoa. Ja mitenkä sen sitten ajattelitte hoitaa? Minkälainen käsitys teillä tästä on? Jaaha, eh, mikäs on sitten eh, seuraava ajatuksenne, miten salakuljettajia torjutte entistä paremmin, ehkäpä sotilaallisin toimin sitten. Entäpä kolmannet maat? Minkäs maiden kanssa, näiden rikollismaiden kanssa haluatte vahvistaa yhteistyötä? Kertokaapa. Olisi tosi, tosi mielenkiintoista kuulla. Teidän toimenne ovat aasta ööhön täysin Euroopan perusarvojen vastaisia. Te poljette ihmisoikeuksia jalkoihinne. No ja sitten kun käydään tätä keskustelua, niin kuullaan taas krokotiilin kyyneleitä. Tämä on väärä tie. Lopettakaa tämä. Uh, Mrs. Win- Winberg. Edustaja Winberg. Tack fru ordförande. Och... Eh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos Europolille kiinnostavasta esityksestä. Pakko sanoa, että on hyvä aloite, että aloitetaan tämä Jotmare ja pyritään pääsemään kiinni ihmisten salakuljettajien. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Ja se, että yhteistyö paranee eri mekanismien välillä. Sekin on hyvä. Luin näistä 14 salakuljettajista, jotka äskettäin pidätettiin. Monilla oli yhteyksiä Ruotsiin. Ja esittäisinkin kysymyksen, eikö ole niin, että Ruotsia voidaan tarkastella tällaisena, siinä oli, meillä on pysyvää ää, tukea syrjalaisille. Mitä sanotte? oli Italiassa monet ihmiset sanovat, että monet, jotka Välimeren yli pakenivat, haluavat Ruotsiin. Ruotsi on paratiisi. No kyllä Ruotsi on paratiisi, mutta me annamme väärän merkin. Pitää vähän miettiä, minkälaista signaalipolitiikkaa meillä on. Tämä siihen, että äh, ihmiskauppiaat il, mitä ilmeisimmin houkuttelevat ihmisiä paratiisiin. Italian sisäministerin mukaan hän ehdotti, että Tunisian ja Egyptin kanssa pitäisi neuvotella. Se on oikein hyvä ehdotus. Tämä nähtäisiin, että voisimme kauttaa näin omalla tavalla. olemme kuulleet, että meillä ei ole mitään laillisia keinoja. Meillä on pako, pakolaisia. Se on minusta tosi hyvä. Sitä siis olisi muille jäsenvaltioillekin, että ne kantaisivat kiintiöpakolaisten tapauksen vastuussa. Meillä on kausityöntekijöitä ja muita, mutta meidän antamia merkkejä siihen liittyvää politiikkaa pitää miettiä. And uh, Mrs. Dali, you... Ja edustaja Dalli, olkaa hyvä. Okay, this one is working. Um, ħanitkellem bil-Malti li lingua l Minä puhun Maltaa, äidinkieltäni. Haluaisin ensin puhua tästä ensimmäisestä asiasta. Usein mainitsemme nämä 700 eh, henkilöä, jotka tiedotusvälineissä mainitaan. Kuitenkin unohdamme erään toisen tragedian eh, muutama päivä sitten sattuneen tragedian, jossa 400 ihmistä eh, kuoli. Puhumme siis tuhan näistä 400 ihmisistä, jotka kuolivat noin vähän yli viikon aikana, joten tämä on yksi kuolettavimmista reiteistä, joilla ihmiset yrittävät päästä EU-hun. Tämä ei välttämättä ole EUn syytä, näin kuulimme. Minulla on kyllä se vaikutelma, että se on EUn syy, koska meillä ei ole politiikkaa. Meillä ei ole epäonnistunutta politiikkaa, meillä ei ole minkäänlaista politiikkaa on myös äh, sopivaa sanoa, että meidän ei pidä katsoa pelkästään EUn päin, vaan meidän täytyy katsoa, miten saamme kansainvälisen yhteisön mukaan. Tämä on asia, jota meidän on tarkasteltava ihan juurilta käsi niin, että saamme sen ratkaistua. Tämä kymmenen äh, kohdan suunnitelma, se on hyvin epämääräinen suunnitelma, se ei aseta mitään aikarajoja, se ei mene yksityiskohtiin ja haluaisin äh, kuulla komissiolta esimerkiksi sen, että yksi äh, pointti oli se, että Triton ja Poseidon operaatioita pidennettäisiin. Mihin asti? Kuinka paljon? Kuinka? Monet näistä tragedioista äh, tapahtuvat Libyan rannikon lähellä. Aiommeko eh, laajentaa operaatioita sinne? Haluaisin kuulla komission näkemyksiä tästä. Sitten Jotmaaresta. Ensimmäinen reaktio oli, että tämä tulee olevan äh, tällainen meritutkimus, joka mm, kerää tiedostelutietoa ja jota Europol tukee, mutta eh, miten se tulee näitä tragedioita eh, e- ehkäisemään konkreettisesti, jos, niin miten ja miten se rahoitetaan? Me tiedämme, että jäsenvaltiolle riittävästi mm, rahaa edes Maare Nostrumin rahoittamiseen. Heidän, niiden mielestä se oli liian kallista. Kyllä aloitteita tarvitaan, mutta näiden aloitteiden on tuotettava tuloksia. Eikä me pidäisi puhua vain aloitteista sitä varten, että voimme sitten sanoa, että olemme jotain tehneet. And, uh, Mrs. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Verja. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Olen samaa mieltä sitten mitä kollegat sanovat, että nykyreaktio ei ole tilanteen tasalla. Ja ne huolet, jotka, jotka monet ovat ilmaisseet, olen samaa mieltä, että meillä pitää olla meripelastustoimintoja, jotka vastaavat tilanteen laajuuteen, ja se on prioriteetti, olen samaa mieltä, että Eurooppa-linnakkeena on tämä kantava idea. Yhä enemmän nämä verkostojen johtajat käytävät maahanmuuttajia itse, jotta heitä ei to, toimissa, että he, ei pidettäisi se nähtiin viimeksikin. Nämä sotilaiset toimet, niitä tehdään salkoita vastaan, mutta ei meripelastukseen. Italiahan oli käyttänyt sotilasaluksia meripelastukseen. Olen samaa mieltä, että lailliset tiet pitää avata ma- maahanmuuttajille Meillä pitää olla myöskin uudelleen sijoittamisen suhteen tilanteen vastaavat, tilanteensa vastaavat toimet ja semmoinen yhteistyöllä. Ja vetoan. Ehkä me pitää verrata kansainväliseen yhteisöön, mutta EU-maat eivät ole olleet lähi idän tilanteen tasalla. Ainoastaan Saksa ja Ruotsi ovat reagoineet. En nyt puhu näistä naapurimaista mitään ihan selvästi pyritään laittamaan massiivisesti resursseja nopeampaan palauttamiseen. Ja tämä tapahtuu Kartumin ja Rabatin prosessin puitteissa, eli tunnistelta pyritään Rabatin sopimukseen puolesta. Siinä palataan puolitoista miljardia 10 miljoonaa maalle. Kartumin prosessi ja tukea Itä-Afrikan sarvemaille 300 miljoonaa Eritrealle, Afrikan pahimmalle diktatuurille, Afrikan Pohjois-Korealle. Mihin tämä raha menee? 300 miljoonaa välimereen eteen on parempi kuin 300 miljoonaa diktaattorille. Minkälaista yhteistyötä tällaisten maiden kanssa haluatte? Eikä ihmiset ole tämän muualla ratkaise ongelmaa. Vähän vähemmän julkista painetta, mutta ihmiset jatkavat kuolemista ja sitä emme voi hyväksyä. Mr. Michel, you have a floor. Edustaja Michel. Teillä on puheenvuoro. Päivää. Me olemme kaikki järkyttyneitä tästä dramatiikasta. En voi hyväksyä tätä, mutta tekisin pienen erottelun. Huomaan, että hyökätään eh, systemaattisesti Eurooppaa vastaan. Ei tässä EU-instituutioita vastaan pidä hyökätä. Täytyy ää, käydä sitä politiikkaa vastaankäyneitä ja jäsenvaltiot harjoittavat minus moitin jäsenmaita, jotka estävät tämän vakavan asian käsittelyä. Ihmisiä kuolee ja EU ei ole arvoissa tasalla. Totta kai EU-jäsenmaiden puutteiden vuoksi. No, niiltä puuttuu integraatiotahtoa. Jokainen peli pelaa pieniä pelejä, vähän tämmöisiä pikkukilpailullisia pelejä. Näemme, että miten vaikeita on päästä sopimukseen. Tässä arvoisen reilun on ää, ongelman jakamisen kanssa. Italialaisista jätetty musta Pekka käteen, sehän olemme nähneet. Ei se oli jäsenvaltioiden kesken. Se oli ensimmäinen asia. Tasekseen. Enpä kuule, että täällä sanotaan sanaakaan. Mitä vakavimmasta vastuusta lähtömaiden vastuussa näiden onnettomien ihmisten tapauksia, jotka haluavat Eurooppaa. Sitä sanotaan, ihmisten sanotaan, täytyy käsitellä äh, pitää käsitellä äh, olla tekemisissä vain vakaiden maita kanssa, mutta mitä vain vakavia maita. Meillä täytyy olla jälleen ajantasaista politiikkaa maiden kanssa, joiden äh, tilanne on katastrofaalinen. Ne ovat luoneet tilanteen, jossa ihmisillä ei ole muuta mahdollista kuin paeta mahdollisimman nopeasti hallitusten ristipolitiikkaa ja kammottavia oloja ajatellen. Lopuksi 2008 muistaakseni Euroopan komissiolla oli projekti Bamakossa, se on yhä. Se oli keskus. Tavoitteena antaa tietoa maahanmuuttajille, jotka haluavat lähteä ei niin, että ei tämä kannattaisi olemaan lähdettämättä, vaan pyritään auttamaan, että he ihmiset lähtevät hyvissä oloissa. Sellaisia oli sopimuksia. Tämä oli komission ja Espanjan ja Ranskan välinen ohjelma. Espanjan Zapateron ja Martinoksen Espanja. Rouva, tämä on aika tärkeää. En ole puhunut tähän mennessä. Meillä on kysymys komissiolle että kai ehkäisi minua esittämästä kysymystä. Tavoite oli antaa ihmisille tietoa niistä maista, joissa oli mahdollisuuksia, antaa heille ammattikoulutusta, kielikoulutusta, mahdollisuus saada yritysluottoja esimerkiksi kotimaassa toimimiseen. Se toimii vähän aikaan, ohjelma loppuu. Ja nyt kesäkuussa on arviointi. Kysymykseni on, komission edustajalle. Onko meillä jo alustava tässä tästä operaatiosta? Se oli pilottiohjelma. Että tarkoitus oli ää, tehdä maahanmuutosta myönteinen asia lähtemästä siirtämässä, eikä tämmöinen surullinen ihmismetsästys erityisten etujen hengen tavoittelemiseksi. Jotova. Kiitoksia. Sitten edustaja Jotova, viimeinen puhuja. Много неща вече се Kiitos puheenjohtaja. Paljon täällä on jo sanottu. Minä kannatan pilottihanketta sen kaltaista kuin tänäänkin esitelty. Me tarvitsemme tämän tyyppistä tutkimusta. Meidän on paljastettava salakuljetusverkostot ja tätä varten on kerättävä mahdollisimman paljon tietoa ja tiedon vaihto jäsenvaltioiden välillä ja toimien koordinointi jäsenvaltioiden välillä on keskeisen tärkeää. Kymmenen äh, kohdan äh, neuvostosuunnitelmassa ehdotetaan vain salakuljetusverkostojen paljastamista, mutta ihan tämä riitä. Meidän täytyy myös äh, kysyä itseltämme, että jos me nyt sitten näitä verkostoja paljastamme Välimerellä, niin entäpä sitten maareitit. Kysyisinkin komission edustajalta, että kun tässä nyt käsittääkseni on komission tasolla hiukan viivästystä, mitä ihan konkreettisiin toimiin tulee, niin aina kun uusi tragedia Välimerellä tapahtuu, järjestetään ulkoministerien erityiskokouksia, neuvoston erityiskokouksia, mutta tässä toimitaan vain kuin palomiehet, että sammutetaan aina, kun tarvetta on ja odotetaan sitten seuraavaa katastrofia ja lähdetään taas sammutustöihin. Olisiko teiltä mahdollisesti tulossa hiukan selkeämpiä ratkaisuja, mitä tulee laillisiin maahantuloreitteihin? Ja vaikka tämä humanitaarinen kriisi äh, ulkorajallamme saataisiinkin äh, hoidettua, niin on koko joukko sosiaalisia kysymyksiä. Äh, Täällä on pyydetty vielä puheenvuoroa ja edustaja Stevens on puutunut, pyytänyt. Teillä on yksi minuutti puheaikaa. Kiitos puheenjohtaja. Minulle tuli tässä vielä jokunen muu kysymys mieleen liittyen tähän Jotmaaren yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja Europolin kanssa sekä Interpolin kanssa ja tässähän myös Frontex on mukana. Kuulimme, että näiden toimijoiden välinen yhteistyö toimii hyvin. Mutta entäpä sitten naapurimaamme tai maat, jotka ovat tämän konfliktialueen naapureita ja maita siellä, Libya, Tunisia. Miten yhteistyömme näiden kanssa sujuu? Ajatellen ihan sitä tukea, jota voisimme näille maille antaa. Ja sitten toinen ulottuvuus on äh, tietojen vaihto EU-jäsenvaltioiden välillä. Onko tämän tarkoitus tapahtua Interpolin tai muiden kansainvälisten toimijoiden kautta vai ihan kahdenvälisesti? Haluaisin myös kysyä Äh, onko Europol yhdessä Interpolin kanssa äh, vastuussa tiettyjen äh, maiden, kuten Katarin ja yhdistyneiden Arabiemirikuntien ja Saudi-Arabian toimista, koska nehän ovat helpottaneet ihmissalakuljettajien toimia, esimerkiksi pankkitoimia helpottamalla ja niin edelleen. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon ja nyt pyytäisin Euroopan komissiolta herra Laurent Muselilta vastauksia ja sen jälkeen herra Rauschenbach. Thank you, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hiukan yllättynyt tästä keskustelusta. Miksi? No, meidän oli tarkoitus keskustella Jotmaaresta. Jotmaaren tehtävänä on torjua salakuljettajia. Tämä on yksi osa meidän politiikastamme ja minä puhuin tästä ihmissalakuljettajien torjumisesta. En puhunut mistään muusta, koska keskustelu tästä kymmenestä kohdasta ja kokonaislähestymistavasta on järjestää ensi viikolla täysistunnossa. Silloin järjestetään keskustelu ja Komissio aikoo tehdä evakuaatioagendan myöskin, jossa käsitellään kaikkia näitä politiikan mm, osa-alueita siksi tänä, päivä, tänä päivänä meidän tarkoitus on käsitellä äh, ihmissalakuljettajien torjumista. Siksi puhumme siitä. En puhunut äh, yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa tai muista kysymyksistä, vaan maaresta. En kuitenkaan ole samaa mieltä tämän kymmenen kohdan toimintasuunnitelmasta tehdystä analyysistä. Mikä nämä ensimmäinen kohta näistä kymmenestä kohdasta on? Voin jakaa teille tämän tekstin. Te olette itsekin nähneet sen lehdistössä. Ensimmäinen kohta on Tritonin ja Poseidonin vahvistaminen. Se on pääprioriteettimme ja se oli myöskin komission jäsenelle aivan selvää. Se on nimenomaan etsintä- ja pelastuspalvelut. Annan teille puheenvuoron sitten myöhemmin. Niin voitte vastata. Me Frontexin operaatit, niistä 40 000 eh, eh, ihmisestä, jotka on pelastuttu ensimmäinen tammikuuta lähtien, niin kolmas osa tapahtui Tritonin kautta. Frontex osallistuu etsintä- ja pelastusoperaatioihin, mutta mandaattiaan kunnioittain. E, ja koska, että sanomme, että mandaattiaan kunnioittain, niin se on ihan loogista, koska te olette määritellyt asetuksen, joka Euroopan parlamentti on hyväksynyt asetuksen Frontexista, ja meidän täytyy sitä kunnioittaa. Joten se, mitä me haluamme suunnitella, on Tritonin laajentamista ja laajentaa sen maantieteellistä kattavuutta, jotta voisimme pelastaa enemmän henkiä. Se on ajatuksena, se on meidän tavoitteena. Mutta Louis Michel sanoi tämän hyvin selvästi. Meidän täytyy tehdä työtä niissä puitteissa, jotka meillä on ja niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita meillä on. E, jäsenvaltioiden annettava määrärahat, e, niiden on pyydettävä ja kehitettävä operationaalista suunnitelmaa. E, viraston on toimittava mandaattinsa mukaisesti, mutta ensinnäkin isäntämaan eli Italian on määriteltävä tarpeet ja soveltamisala. Ja Maltakin voi osallistua. Me kutsumme Maltan osallistumaan tähän operaatioon, mutta me riipumme jäsenvaltioista. Se, mitä me nyt teemme komissiossa, on se, että yritämme löytää lisärahaa, jotta voimme kaksinkertaistaa Tritonin ja kaksinkertaistaa Poseidonin nykyisen budjetin puitteissa. Joten eipäs nyt sitten syytellä vain tällaisista ähm, repressiivistä toimista. Ensimmäinen vastaus on etsintä- ja pelastustoimet. Sitten yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa haluaisin vain nostaa esiin, että Frontex aikoo lähettää yhteysviranomaisen Turkkiin, jotta voidaan lisätä yhteistyötä Turkin viranomaisten kanssa tässä asiassa. Tämä on yksi vastaus kysymykseen siitä, mitä teemme Turkin suhteen. Sitten uudelleen asuttaminen, lailliset tavat. Ainoa laillinen tapa pakolaiselle on uudelleen asuttaminen ja olemme komissiosta vedonneet jäsenvaltioihin, että ne lisäisivät ponnisteluja. Nyt me viemme eteenpäin eh, tätä pilottihanketta eh, asuttamisesta, jossa on tällainen jako ehm, taulukko. Ehm, me haluamme kehittää tällaisen jakotaulukkojärjestelmän ja saada kaikki jäsenvaltiot mukaan tähän asuttamiseen ja eh, toivon, että neuvosto tulee tukemaan tätä lähestymistapaa. Älkää naura, koska mitä tämä jako äh, jakotaulukko tarkoittaa, Tämä jakosuhde, se tarkoittaa, että ähm, jäsenvaltioiden täytyy äh, ottaa enemmän äh, pakolaisia vastaan perustuen pkt nsä siihen kuinka paljon pakolaisia he ovat ottaneet vastaan. Mm, me todellakin nyt painostamme jäsenvaltioita tässä asiassa. Tämä, tätä me viemme eteenpäin myös Eurooppa-neuvostossa tänä iltana. Sitten vielä eräs asia liittyen laillisista tavoista. Me puhumme pakolaisista, mutta myös taloudellisista siirtolaisista. Siis jos katsomme äh, laivoja, joita tulee Italian äh, viime aikoina, yhä vähemmän eritrealaisia, syyrialaisia, yhä enemmän taloudellisia pakolaisia – ja meidän täytyy nyt keskustella Länsi-Afrikan kanssa ja luoda siellä sellaiset puitteet, jotta eh, ihmiset eivät tule laittomin keinoin Eurooppaan, jossa heillä välttämättä ole tulevaisuutta. Joten me tulemme myös palautustoimia lisäämään, enkä minä pelkästä täällä sanoa taloudellisille maahanmuuttajille, joilla ei ole oikeutta olla täällä. Meidän täytyy keskittyä pakolaisiin, niihin, jotka tarvitsevat suojelua. Ja tämä on osa politiikkaamme myöskin. Sitten edustaja Guillaumin kysymys laivojen tuhoamisesta ja oikeudellisista puitteista. Oikeudelliset puitteet ovat seuraavat. Yleensä kun toimitaan laivalla, tarvitaan lippuvaltion lupa. Eli jos laivalla on lippu, niin silloin pitää olla lippuvaltion lupa. Mutta monessa tapauksessa, kun on kyse Libyasta tulevista laivoista, niin mitään lippu ei ole. Ne ovat erilaisia kalastusaluksia, mm, veneitä ja niin poispäin. Joten se, mitä me teemme Tritonin puitteissa, on se, että me yritämme hinata laivat rantaan ja tuhota ne satamissa, kunnioittain ympäristölainsäädäntöä. Me emme halua tuhota niitä keskellä merta, vaan hinaamme ne rantaan, jotta ihmisalakuljettajat eivät voi käyttää niitä uudelleen. Tällä tavoin siis ehkäisemme uudelleen käytön kun puhumme Atalanta-tyyppisistä operaatioista, niin tämä on ihan eri asia. Tähän tarvitaan ehkä YK mandaatti, jos haluamme toimia Libyan maaperällä pidättääksemme ihmissalakuljettajia tai tuhotaksemme heidän veneensä. Ja tämä on asia, jota nyt tarkastellaan ja josta nyt keskustellaan neuvostossa eri työryhmissä. Joten laivojen tuhoaminen, jos se tapahtuisi Libyassa, niin silloin kyllä tarvittaisiin todennäköisesti YK päätöslauselma tai YK tuki. Mutta jos hinaamme pois laivan kansainvälisillä vesillä, jota ihmissalakuljettajat ovat käyttäneet, ja joka ei purjehdi minkään lipun alla, niin se on mahdollista eikä siinä tarvita mitään kansainvälistä mandaattia. Sitten kysymys liittyen näihin mm, määriin. Herra halla on kysymys. Viime vuonna oli noin 170 000 ylitystä. Ensimmäinen tammikuuta lähtien me olemme nyt päässeet 40 000 keskisellä välimerellä. Mutta se, mitä minä haluan tässä sanoa, että Aasian merillä on enemmän pa- nyt painostusta. Libya oli pääreitti viime vuonna, mutta nyt kun analyysiä tehdään, niin Kreikan saarilla äh, tämä paine tulee lisääntymään ehkä enemmän äh, mutta tämä vahvistuu vasta ensi viikkoina, koska sesonki alkaa oikeastaan vasta nyt. Ja sitten eh, edustaja Dallille eh, tästä soveltamisalasta, siitä täytyy keskustella isäntämaiden kanssa, kun meillä on lisämäärärahoja. Sitten tästä Bamakon keskuksesta, totta, se oli yksi suurista komission aloitteista. Se ei ole ollut kovinkaan menestyksekäs tähän mennessä, mutta me olemme pohtimassa uuden tyyppisiä keskuksia IOM kanssa, mahdollisesti Nigeriassa, Sudanissa, Tunisiassa, tämän tyyppi pisteen keskustelemiseksi, jossa kerromme maahanmuuttajille taloudellisista mahdollisuuksista muuttaa laillisesti EU-hun, mutta myös millaisia riskejä laittomat reitit sisältävät. Ja ajattelimme myös valmistella joitakin vapaaehtoisia, korostan tässä vapaaehtoisia palautusmenettelyjä niille ihmisille, jotka haluavat palata lähtömaihinsa. Sitten edustaja Jotovaan kysymykset varmaan voitte nähdä, että kuukauden sisällä tulemme ehdottamaan kattavaa globaalia holistista maahanmuuttoon liittyvää lähestymistapaa, mutta tänään keskityimme siis ihmissalakuljettajiin. Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin, että herra Michael Rauschenbach vastaisi. Äh, scusatemi, anche per anteeksi myöskin, koska pyysin puheenvuoroa aikaisemmin, eli ennen kuin tästä Jot Maaresta vastaava henkilö vastaa, niin haluaisin kuulla puhua puheenvuoroa. Minä pyysin puheenvuoroa aikaisemmin, en mitenkään lopussa, joten pyytäisin, että kaikki saisivat puheenvuoron. Minulla on kysymyksiä. Yksi on myös herra Muselille siitä, liittyen hänen vastauksiinsa ja siihen, mitä hän sanoi. Olemmeko varmoja siitä, että ne ihmiset, jotka tulevat Länsi-Afrikasta veneillä, ovat kaikki taloudellisia maahanmuuttajia? Haluaisin tietää komissiolta raportin siitä, mitä ovat taloudelliset maahanmuuttajat, koska minulla on kyllä suuria epäilyksiä tämän suhteen. Pidetään mm, kaikkia ihmisiä taloudellista syistä tulevina esitän tämän lyhyen kysymyksen, enkä nyt puhu tästä kymmenestä kohdasta myöskin, koska olen jo useaan otteeseen sanonut, että minulla on epäilyksiä ja tarvitaan mielessäni poliittinen vastaus. On no niin kysymykset sitten Jotmaaresta. Tämä tiedustelutieto, onko teillä arvioita tulevista, tulevista Ähm, laivoista, äh, kun äh, ilma muuttuu, niin yleensä nämä, äh, ähm, näiden laivojen määrä lisääntyy. Ja sitten mitä resursseja meillä on käytössämme, siis olemme kuulleet, mitä, mitä resursseja nämä ovat ja ovatteko sitä mieltä, että ne ovat riittäviä tätä operaatiota varten. Sitten puhumme 12 valtiosta. Entä nämä muut 16, missä ne ovat? yritetäänkö nämä 16 valtiota saada mukaan? ja miten ne saadaan mukaan. Ja sitten viimeinen asia, mitkä ovat nämä kolme eh, net jotka liittyvät tähän, koska niitä en kuullut. Haluaisin kuulla, miten, eh, mitkä maat ovat mukana, jotka ovat Välimeren ulkopuolella. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Spinelli, yksi minuutti teille kiitoksia. Minulle riittää yksi minuutti. Halusin vain vastata komission edustajalle tästä Frontex ja Triton operaatioista niiden mandatti ei ole äh, etsintä ja pelastus, vaan rajojen valvonta. Tietenkin voi äh, käydä niin, että he jonkun löytävät ja pelastavat, koska se liittyy merioikeuteen, mutta etsiminen ja pelastaminen on eri asia. Ja muistutan siitä, että viime joulukuussa Frontexin operatiivinen johtaja lähetti ministerin Italian sisäministerille maahanmuutto-osastolle ja sanoi, että varoitus. Teidän ei pidä tehdä eh, etsintä- ja pelastusoperaatioita eh, avomerellä Tritonin eh, merimailien ulkopuolella. Siis pyydettiin, että Italia ei liikaa siellä etsisi ja pelastaisi. Jos näin on, niin sitten todella epäilen myös sitä, miten ja erottelette pakolaiset ja taloudelliset maahanmuuttajat. Kiitoksia. Kiitoksia, teillä on oikeus vastata. Yes, Kiitos ihan lyhyesti. Minun mielestäni sen sijaan, että kritisoimme Eurooppaa, meidän tulisi todeta, että kyseessä on traaginen tapahtuma, mutta samalla käyttää tätä traagista tapahtumaa nyt äh, vahvistaaksemme toimia Euroopassa Tritonin ja Poseidonin äh, jäljillä, eli lisää aluksia veteen, joten kun hätätilanne syntyy, Tritonin, Tritonilla on enemmän kapasiteettia äh, pelastustoimiin. Meidän tulisi olla tyytyväisiä siihen, että kaksinkertaistamme Tritonin mahdollisuudet. Älkäämme aina kritisoiko itseämme. Euroopan kansalaiset kritisoivat Eurooppaa aivan koko ajan nyt pyytäisin, että, että tukisitte Eurooppaa. Äh, Eurooppa on yleensä kehittynyt kriisiaikoina. Esimerkiksi Erika-katastrofi, joka vahvisti merenkulun turvallisuutta. Äh, sitten ähm, syyskuun 11. päivän iskut, jotka vahvistivat sisäistä turvallisuutta. Joten käyttäkäämme tätä nyt äh, parantaaksemme Euroopan toimia. Mitä tulee länsi-afrikkalaisiin? Kaikki ihmiset, joka ikinen, jotka saapuvat Italiaan, arvioidaan turvapaikkalainsäädännön pohjalta. Heidät haastatellaan. Jos he ovat turvapaikanhakijoita, heille annetaan pakolaisstatus ja heille annetaan suojelua. Jos he saapuvat Ruotsiin, ihan sama juttu. Näinhän tämä toimii. Minä pyrin tässä nyt sanomaan, että enemmistö on E- enemmistö länsiafrikkalaisista on taloudellisia maahanmuuttajia, esimerkiksi senegalilaisten turvapaikkaa oikeuksia annetaan hyvin vähän, koska heillä ei ole suojelun tarvetta, mutta syyrialaiset saavat sen sataprosenttisesti. Eli tämä tunnustaminen pohjautuu aina siihen, mistä he saapuvat. Kiitos. Give a floor. Kiitos. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Rauschenbachille, tähän voi vastata ja pyytäisin, että puhutte lyhyesti kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Pyrin parhaani mukaan vastaamaan kahdessa minuutissa. Keljun ensimmäinen kysymys oli, jos asianvaltajat eivät jaa tietoja, miten Jotmaa repoikkeaa aikaisemmasta. Jos tiedon jakamattomuuden syitä tarkastelee, Luottamuksen puute on yksi syy. Joskus ei haluta jakaa erittäin herkkää tietoa järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mutta usein syynämässä, että ei tiedetä, että joku paikallinen tutkimus on erittäin tärkeä eurooppalaisessa yhteydessä. Jotmarissa osaa ottavat jäsenmaat ovat luoneet kansalliset yhteyspisteet Jotmaarelle aktiivisesti kerätäkseen informaatiota näissä maissa ja tarjotakseen sitä muiden käyttöön. Mainitsimme myös nämä kuusi lähetettyä kansallista asiantuntijaa. Heillä on suuri tehtävä luoda pysyvää tiedonvaihtoa lähtömaiden kanssa, joka on erilaista tavallisen lähestymistavan kanssa, jossa meillä on laittoman maahanmuuton asiantuntijoita, jotka ovat meidän tiimien kanssa paikalla. He saavat live-tietoa jäsenvaltiosta. Se tulee Europoliin, menee tietokantoihin ja sitten annamme palautetta analyyttisista tuloksista. Tämä on ero, siksi olen optimistinen, että Jotmarin verkko on laajempi kuin tavallisen toiminnallisen ohjelman päivätyössämme. Turkin suhteen olemme kuulleet, että Frontex luotaisi lähettää yhden Turkkiin. Sen lisäksi luotamme kahteen tiedon lähtöön. Joukko jäsenmaita on lähettänyt laivalvoja yhteisviranomaisia Turkkiin. He ovat myös osa Jotmarea ovat yhteydessä paikallisten ja kansallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa. Esimerkiksi Turkissa lisäten tietoisuutta tieto- ja tutkintatietotarpeista, joita meillä on, mikä laukaa se tiedonvaihtoa. Oikeudellisen mandatinsa vuoksi Europolilla ei voi olla suoraa tiedonvaihtoa Turkin kanssa. Jäsenvaltiolla taas voi olla. Ne voivat tarjota myös Europoliin dataa Turkille ja se on niiden eduissa. Näin me toimimme. Ja sitten meillä on Interpol. Missä milloin meillä ei ole EUn yhteysviranomaisia. Euro, äh, Interpol on hyvä käyttöliittymä Jotmareen. Sitten anteeksi, en oikein selvää, mistä operaatiosta puhuitte. Sori, en vasta, vastata tuohon kysymykseen. Olemme luultavasti olleet mukana. Spinelli kesee Jatmaren kustannuksesta. Tällä hetkellä kulut tulevat Europolin budjetista. Mitään lisäkustannuksia ei ole. kustannukset syntyvät lähinnä lähetetyistä kansallisista asiantuntijoista. Lähettävä jäsenvaltio maksaa lähetettyjen viranomaisten palkat ja sitten me maksamme ulkomailla asumisen kustannukset. Miten me suhtaudumme salkoitusbisnekseen? Onko se kasvuala on vaikea tarjota pohjaksi tilastotietoja, mutta meidän selkeä vaikutelma on, että ihmisten salakuljettamisbisnes ei anna sitä välimeren kautta, mutta erityisesti siellä on kasvussaan. Somen seuranta. Emme ole asiantuntijoita, eikä meillä ole Euroopan mandaattia. Lähestymistapa vai, voi olla ainoastaan jäsenvaltioiden koordinoitu lähestymistapa ja Jotmaaren koordinaattipiste, vai tarvitaan johdonmukaisen lähestymistavan. Meillä on Europolissa eurooppalainen rikoskeskus, joka varmasti auttaa meitä ymmärtämään, miten parantamme. Tämä ei ole mitään valvontaa. Kysymys on sometietoisuudesta, etteivät tapahtumat mene meidän ohi. miksi kaikki jäsenvaltiot eivät ole mukana ainoastaan 16, kun olemme Jotmaaren, rohkaisimme kaikkia liittymään 12 tärkeää maata ottavat osaa vapaaehtoisesti, mikä merkitsee, etteivätkö muut ole yhteistyössä Jotmarin kanssa. Mutta he eivät ole osa tätä erityistiimiä, heillä on erityistä kontaktipistettä. Mutta jos tarvetta on, kuten aina Europolissa, meillä on jokaisen jäsenvaltion yhdessä henkilö. Europolissa voimme aina toimia yhteistyössä. Toivottavasti olen vastannut kysymysten enemmistöön. Sorry, we, we don't have a time and we... Olen pahoillani, niin meillä ei ole aikaa ja meidän täytyy mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Olemme myöhässä voitte keskustella keskenänne. Kiitän puhujia ja esityksistä ja kiitän vastauksista ja kiitän kollegoja kysymyksistä. Ja seuraava kohta on yleisesti miehittämättömän ilma-aluksina, turvannettujen kauko ilma-alusten turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla. Näiden käyttö siis tässä asiassa TRAN on johtava valiokunta ja annan nyt sitten puheenvuoron esittelijälle ja varjoesittelijöille, jotta he voivat äh, pitää puheenvuoron. Edustaja Soraja Post, joka on lausunnonlaatija. Kiitos puheenjohtaja. Halusin todeta, että Tämä on kyllä kasvava trendi, tämä miehittämättömien ilma-alusten käyttö, ja markkinat ovat tässä nyt hyvin laajat. Näille miehittämättömille ilma-aluksille on monia käyttömahdollisuuksia. Ajatellaan vaikkapa mm, eri teollisuuden aloja, maataloutta, mutta myös tietojen keruuta harjoittavat muutkin ammattikunnat, kuten vaikkapa toimittajat, voivat näitä käyttää. Samoin viranomaiset käyttävät näitä kauko-ohjattavia ilmi, ilma-alusjärjestelmiä erilaisiin tiedustelutietoihin. Komissio ei tähän itse asiassa, tähän viranomaistoimintaan niinkään keskity, ja siksipä meidän siihen varmaan on hyvä vähän puuttua. Palaan tähän puheenvuorossani myöhemmin. Näiden ilmailusten käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on erittäin myönteistä. Näin meidän täytyy avata ilmailumarkkinat myös näille. Samoin tietenkin tarvitaan sääntelyä, jotta voidaan toimia hyvällä ja turvallisella tavalla yhteiskunnassamme esimerkiksi ja erityisesti ottaen perusoikeudet huomioon. Niitä on kunnioitettava. Me tulemme antamaan tärkeän panoksen tähän keskusteluun siitä, miten näiden käyttöä tulee hallinnoida. Tässä on aika paljonkin hyvin pitkälle menevää teknologiaa käytössä ja näin voidaan mahdollisesti perhe- yksityiselämän suoja rikkoa riippuen hieman siitä, minkälainen laite on kyseessä, myös ilmaisu- ja mielipiteenvapauteen voidaan puuttua. Siksi meidän täytyy miettiä, miettiä, mihin toiminnon ryhdyttävä perusoikeuksien suojelemiseksi. Niin komissio kuin Euroopan unioninkin perusoikeuskirja eh, kattavasti suojelevat eh, perhe- ja yksityiselämän suojaa. Ja tämä koskee myös näitä miehittämättömiä ilma-aluksia. Samoin tämä liittyy henkilötietojen suojaan ja meidän ei tarvitse suinkaan ryhtyä uuteen lainsäädäntötyöhön alalla, mutta meidän täytyy katsoa juuri tuota yksityiselämän suojaa tarkasti ja meidän täytyy pohtia myös turvallisuusulottuvuuden käsittelyä tässä lausunnossa, koska myös näitä miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan käyttää tavalla, joka voi vaarantaa ihmisten turvallisuuden ja terveyden. Joten tässä tarvitaan kyllä markkinoiden sääntelyä. Ja hyvin tärkeä lähtökohta minulle on juuri tämä ilma-alusten kaupallinen käyttö täytyy ehdottomasti suojella yksityiselämää sekä henkilötietoja. Privacy by default and design olisi tämä minun lähtökohtani. Ja aivan itsestään selvän tärkeää on se, että kaikki tietojen kerääminen ja tietojen käsittely tapahtuu sääntöjen puitteissa. Niin kuin tässä aiemmin totesin, komissio ei tiedonannossaan puhu viranomaiskäytöstä, esimerkiksi poliisien tai tiedusteluviranomaisten, rajavalvojien tai muiden viranomaisten hallinnollisesta miehittämättömien ilma-alusten käytöstä. Myös tätä ei-kaupallista miehittämättömien ilma-alusten käyttöä täytyy tarkastella, koska näin voidaan vahvistaa viranomaisten valvontatoimia ja tätä kautta vakavastikin rikkoa perusoikeuksia. Myös viranomaiskäytön on tapahduttava sääntöjen puitteissa ja, vain niin, että muita vaihtoehtoja ei ole, jotta todella yksityiselämän suojaa kunnioitetaan. Minulla on jotain kysymyksiä komissiolle ja mietinkin, että miten komissio on tässä pohtinut toimivansa. Toinen kysymykseni on, onko komissio pohtinut muita siviilialan käyttömahdollisuuksia kuin nimeämänsä ja jos niin missä puitteissa. Ja tiedonannossaan komissio toteaa, että Euroopan turvallisuusviranomainen on paras taho myös siviilialan käytön määrittelyyn, mitä tulee miehittämättömiin ilma-aluksiin. Tässä kuitenkin painoraja on 150 kiloa ja tämä itse asiassa jättäisi ulkopuolelle useimmat niistä miehittämättömistä ilma-aluksista, joista me nyt puhumme ja näin meidän työmme yli ikään kuin käveltäisiin. Ehkäpä komissio voisi vielä tätä 150 kilon painorajaa pohtia. Olisin myös kiitollinen, jos komissio haluaisi kertoa, miten se aikoo nyt äh, jatkaa työtään äh, näiden äh, ilma-alusten ähm, toimien hallinnossa ja minkälaisesta aikataulusta tässä puhutaan. Kiitos. Thank you and... Kiitoksia. Ja nyt äh, on mahdollisuus puheenvuoroon. Edustaja Koelio. Thank you so much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Haluaisin äh, tuota, tervetulleeksi komission tiedonannon tästä asiasta. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä kysymys ja sillä on nyt jo suuri taloudellinen merkitys. On myös selvää, että tämä on vasta alkua. Tällaiset miehittämättömät ilma-alukset tulevat varmasti vaikuttamaan voimakkaasti yhteiskuntiimme. Koska emme ole vastuuvaliokunta tässä asiassa, niin libe valiokunnan pitäisi eh, tarkastella yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, mutta myös turvallisuutta. Eh, ja meidän tulisi tehdä niin eh, ja pitää samalla mielessä kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin suhteellisuus näiden ilma-alusten koko on niin erilainen, niiden vaikutus niin erilainen, että sääntöjen täytyy huomioida tämä monimuotoisuus. Toiseksi tietosuojasäännöt ja yksityisyys pitäisi saada säänneltyä mahdollisimman pitkälle teknologian neutraalisti. Tämä tarkoittaa sitä, että sääntöjen pitäisi olla horisontaaleja eikä kohdistua johonkin tiettyyn teknologiaan. Tämä on varmaan eh, vasta ensimmäinen kerta, kun meidän valiokuntamme tulee tästä asiasta keskustelemaan ja tulemme vielä monta kertaa asiasta keskustelemaan. Tässä haluaisin kiittää eh, edustaja Soraja Postia, jo olen samaa mieltä eh, hänen kysymyksistään komissiolle ja odotan kovasti työtä hänen kanssaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia puhutte lyhyesti ja sitten edustaja Louis Michel. Teillä on puheenvuoro. Parhaat kollegat, mitä lisäarvoa nämä miehittämättömät ilma-alukset mukanaan tuovat? 50 000 työpaikkaa tulevina kymmenenä vuotena. Tätä ei suinkaan voi jättää huomiota. Eli tässä on paljon potentiaalia, mutta paljon potentiaalia myös puuttua Äh, ihmisten elämään sellaista teknologiaa, jota ei mihinkään muuhun teknologiaan oikeastaan voi verrata. Ei tätä voi verrata videokameraan tai vaikkapa matkapuhelimeen tai valvontakameroihin. Tässä ei enää ole minkään näköistä suoraa yhteyttä laitteen ja sen käyttäjän välillä. Videokamerahan nyt kuitenkin on laite, joka on nähtävillä sen käyttäjän kädessä. Mutta tällainen miehittämätön ilma on ensinnäkin ehkä näkymätön, koosta riippuen hiukan se on hyvin liikkuva eikä sitä voi välttämättä yhdistää suoranaisesti tiettyyn käyttäjään. Eli ajatelkaa näitä vaikutuksia tietosuojaan ja myös ihmisten yksityisyyden suojaan, jos ajatellaan vaikkapa sitä, että tällaisessa ilma-aluksessa on kunnollinen zoomi sekä sekä vaikkapa lämpö kamera tai infrapunakamera. Kyllä, hyvät kollegat, meidän täytyy todella pohtia sääntöjä. Toki tämän alan on kasvettava, mutta samanaikaisesti meidän täytyy kyllä kunnioittaa perusoikeuksia. Valittelen sitä, että komissio ei ole tehnyt minkäännäköistä lainsäädäntöehdotusta tältä osin tähän mennessä. Ja pelkään, että tämä viivästyttää toimia eurooppalaisilla markkinoilla, ehkäpä viivästyttää ja hankaloittaa myös investointeja. Kyllä meidän täytyy saada tietää, tarvitaanko näitä miehittämättömiä ilma-aluksia varten omaa lainsäädäntöä. Tästä täytyy puhua. Tällä hetkellä meillä ei ole minkäännäköisiä lainsäädäntömääräyksiä esimerkiksi yksityisyyden suojan tai tietosuojan suojelemisen suhteen. Näistä keskustellaan juuri nyt ja pakettiahan käsitellään juuri tällä hetkellä. Minulla on tässä koko joukko ehdotuksia perusoikeuksien suojelemiseksi näissä puitteissa. Meidän täytyy todella käyttää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia myös perusoikeuksien suojelemiseksi tai perusoikeusrikkomusten välttämiseksi tiettyjä laitteita, siis niiden jäljitettävyys on varmistettava ja tietenkin niiden käyttöä on myös tietyissä olosuhteissa rajoitettava, kun ajatellaan käyttöä, joka ei liity suoranaisesti harrastukseen tai vapaa-aikaan, niin tähän tarvittaisiin lupamenettely. Ja luonnolliseksi myös tällaiseen vapaa-ajan käyttöön liittyen tarvitaan omat määräyksensä. Kyllä varmaan tähän turvallisuusulottuvuuteen voidaan suhtautua myönteisesti, että näin kansalaisten turvallisuutta voidaan parantaa, mutta samalla tämä voi olla turvallisuuteen kohdistuva uhka, kun ajatellaan käyttöä käyttöä siviilialalla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että minkälaisia törmäyksiä ei pääse tapahtumaan esimerkiksi lentokoneiden kanssa. Ja kyllä nämä turvallisuusasiat tosiaan täytyy hoitaa mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja uskon, että komission tiedonanto on näin ollen riittämätön. Myös viikon huippukokous tähän jo kantaa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten Edustaja Badius Ballos, varjoesittelijä. Jos käy prata svenska. Kiitos, puhun ruotsia niin, että luurit korvaan. Sanotaan, että me olemme tunnistaneet suunnilleen samat alueet, joista täytyy keskustella lisää komission kanssa. Kysymys on siitä, miten säädellään lennokkien ja siviililennokkien tietokoneiden säätely, äh, per, perusoikeudet täytyy olla pohjana ja turvallisuus myös. Näiden lennokkien keräämä tietoa voidaan käyttää myös poliisityössä ja laivalvonnassa. Sen täytyy tapahtua käsi kädessä tietosuojapaketin kanssa. Sitäkään ei pidä unohtaa. Sekä ohjelmistolle että lennokkien kovolle täytyy olla jotain sääntöjä. Sitten jotain, jota ei ole kauheasti otettu esille. Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen kertomus, joka julkaistiin 5. maaliskuuta, jossa tämä turvallisuussäännöstö, mutta Siinä puhutaan yleisestä keskustelusta ja siitä, että tästä asiasta täytyy keskustella suuren yleisen kanssa. Nämä lennokit ovat jotain uutta. Mutta tässä voi olla myös jotain kielteistä ja siitä pitää suuren yleisen kanssa keskustella. Kiitoksia oikein paljon. Ja edustaja Jacqueline Foster pyysi puheenvuoroa. Edustaja Foster on TRAN-valiokunnan esittelijä. Teillä on puheenvuoro. Well, thank you. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, että saan muutaman minuutin mahdollisuuden aikaa viettää täällä teidän valiokunnassa. Ja toivotan tervetulleeksi valmistelijan ja varjoesittelijöiden lausunnot. Tämä on uusi mietintö, mihinkään ei ole paluuta, me emme uudista mitään. Ja jos muistamme Blerion ja Amy Johnsonin vuodet, ja jos menemme takaisin kaikki nämä vuodet, vuosisadan jossain tapauksessa, niin lentoteollisuus on edistynyt. Lennokit eivät ole mitään uutta. Ensimmäistä kertaa niitä käyttiin noin 80 vuotta sitten, joten tämä on nyt tällainen Äh, tilannetarkastus meille, jos katsomme kaupallista käyttöä, äh, mutta ei vain kaupallista käyttöä, koska äh, lainvalvontaviranomaiset käyttävät kaikkia näitä laitteita. Meidän on vain mentävä mukaan ja katsottava, miten voimme edistyä. En nyt halua tässä kovin paljon sanoa, mutta joku täällä mainitsi englannin ylähuoneen kertomuksen ja suosittelisin, että luette sen. Se oli hyvin suoraviivainen, todistusaineisto oli varsin selvää. Me kes- he keskustelivat ihmisten kanssa myöskin täällä Brysselissä, joten he ovat kyllä tehneet erittäin hienon aloitteen. Joten nyt olemme ikään kuin kuilun reunalla, koska tämä on ensimmäinen kerta, että teemme jotain Euroopan parlamentissa tästä ja olen jo useita toimijoita ja komission ja valmistajia saaneet yhteen ja Pian työasiakirjakin on ne kaikilla kielillä. Nyt se on vain englanniksi. 5. toukokuuta Tranvaliokunnassa siitä keskustelemme. Ja minä haluan tällaista kansainvälistä lähestymistapaa. EU on osa suurta kansainvälistä yhteisöä. Me teemme lähestä yhteistyötä uusiseelantilaisten, amerikkalaisten, australialaisten, maltalaisten kanssa. Mm, kaikki yrittävät äh, ratkaista tämän asian. Tämä on suuri liiketoiminta-ala. Kuten Era Michel jo sanoi, me olemme maailmassa johtavia näiden valmistamisessa, joten meidän täytyy nyt käsitellä tämä asia myönteisellä tavalla ja haluan ottaa huomioon joitakin asioita, jotka mainitsitte. Joten kiitoksia oikein paljon ja odotan kovasti yhteistyötä kanssanne tästä asiasta. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja haastava mietintö. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Foster. Nyt annan puheenvuoron äh, komissiolle herra joka tulee kertomaan tästä asiasta. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät ja herrat. Komissa me, os- me uskomme, että lennokit ovat lupaavaa teknologiaa ja niillä on ilmailualan tulevaisuudessa tärkeä osa. Meidän pitäisi tarttua tähän teknologiseen mahdollisuuteen – mutta täytyy tunnustaa, kuten komission tiedonannossa tehtiin viime vuonna, että uusi teknologia luo erityisiä yhteiskunnallisia haasteita. Joten vastaisuuden sääntöjen ei ainoastaan pidä edistää tätä teknologiaa, vaan myös erityisesti tarttua kansalaisten perusoikeuksiin. Oikeus turvallisiin lennokipalveluihin, mutta myös yksityisyys ja tietosuoja ovat tärkeitä, kuten edelliset puhujat aivan oikein totesivat. Keskitynkin näihin kysymyksiin. Kuten sanoin, meidän täytyy tarttua näihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jos haluamme kehittää lennokkimarkkinoita. Kansalaisten mielipide on erittäin tärkeää hyväksynnälle ja teollisuudelle ja teollisuuden toimijat ovat tästä perillä. Minkä vuoksi komissio jo 2013 ryhtyi vuoropuheluun Euroopan tietosuojaviranomaisten kanssa niin EUn kuin kansallisella tasolla, minkä prosessin seurauksena Euroopan tietosuojaviranomainen antoi lausuntoa lennokoista viime vuoden marraskuussa. Sinne panttaa tärkeitä toimia, kuten tietoisuuden lisääminen, ja työkalun kehittäminen teollisuuden tukemiseksi. Ryhdymme myös vuoropuheluun kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa artikla 29 mukaisen työryhmän kanssa ja se laatii siviililennokoista lausuntoon ja otamme senkin huomioon työn edetessä. Komissiolla on myös kattava yksityisyystutkimus, jossa todettiin kuuteen Euroopan tietosuoja viranomainenkin totesi, ja lokakuun ministerineuvosto totesi, että olemassa oleva lainsäädäntö, kun se, tämä on uudistettu, tietosuojalainsäädäntö, sitä ei todennäköisesti tarvitse muuttaa tai korjata lennokkien seurauksena, kuten Liven esitelläkin totesi. Se on yksinkertainen. Lainsäädäntö teknologian neutraalia mikä on komission päivän tilanne. Mitä ne ole päätetty? Moni vaihtoehtoja on auki. Me työstämme vaikutusarvioita, jotka käsittelee kaikkia kysymyksiä. Aika selväksi on tullut, että turvallisuusalueella luultavasti tarvitaan uusia sääntöjä lennokien suhteen, jotta nykyiset ilma, ilmailualan turvallisuussäännöt eivät tavoita. Ja no, turvallisuussäännöt täytyy laatia niin, että ne helpottavat muita tärkeitä piirteitä, kuten yksityisyys ja tietosuoja. Kaksi käytännön esimerkkiä. Riikan julistuksessa todettiin, että on tärkeää, että lennokkien operaattorit voidaan identifioida. Michel mainitsi, että toisin kuin muut valvontavälineet, lennokista heti näe, kuka on operaattori. Tämä periaate tunnustetaan. Ja ratkaisuun löytynee teknologisia ratkaisuja, jonkunlainen IT-tagi siru lennokissa. Tämä myöskin helpottaa lainvalvontaviranomaisia. Tänne teknologinen yhteiskunnan piirteisiin. huolellittava aihe, joka on tällainen geoaidat, joka merkitsee sitä, että ohjelmallisesti estetään lennokkeja liikkumasta tietyllä alueella. Voidaan olla tämmöisiä lentokieltoalueita, ihmiset voivat myöskin ilmoittaa, että heidän yksityisalueensa on tällaista lentokieltoaluetta. Teknologia siihen on. Vuoden lopulla Meille tulee ilmailualan strategiapaketti, joka on laaja-alainen. Lennokit ovat osa sitä. Kerromme sinä yksityiskohdista. Ja sinä on oikeudellisia ehdotuksia varmastikin turvallisuudesta. Ja tämä toivottavasti vastaa poliittiseen sitoumukseen, että mahdollistamme lennokkien toiminnan Euroopan ilma- ilma-alassa 2016 lähtien eurooppalaisen säätöjen pohjalta se sen, kun, toisin kuin nykyään, jolla säännöt ovat kansallisia. Täällä mainittiin kysymykset 150 kilon raja Euroopan ilma- turvallisuusviraston suhteen. Kaikki tunnustavat, että tämä ei ole enää asianmukainen raja. Se pitäisi poistaa jäsenmaiden viranomaiset ovat nyt samaa mieltä. Se laitettiin tähän monta vuotta sitten ennen kuin lennokkimarkkinat lähtivät nousuun. Se luultavasti katoaa. Miksi keskitymme lennokkien kaupalliseen vastuuseen? Koska se on päävastuualueemme. Ilmailussa emme säätele esimerkiksi esimerkiksi poliisihelikoptereita, ne eivät kuulu myöskään eurooppalaisten säätöjen alle. Näin kommentteina niin lienen vastannut useampiin kysymyksiin. Eh, Kiitos. Ja nyt eh, valmistelija postaa. Haluatteko vielä lyhyesti esittää joku sen huomion? Kyllä, ihan lyhyesti jatkan ruotsin kielellä. Haluan kiittää erittäin arvokkaista huomioista eri puheenvuoroissa. Oh Odotan kovasti yhteistyötä. Me olen täysin vakuuttunut siitä, että yhteistyömme tulee sujumaan oikein mainiosti tämän lausuntomme suhteen. Yhteistyö tulee myös tiivistä. Ja uskon, että saamme aikaan hyvin selkeä, selvä sanaisen lausunnon perusoikeuksien kunnioittamisesta ja turvallisuudesta. Mitä tuo aikatauluun tulee? Tarkoitus on ensimmäinen lausuntoluonnos valiokunnalle esitellä 4. kesäkuuta ja valiokunta hyväksyy lopullisen tekstin sitten 3. syyskuuta. TRAN-valiokunta oman mietintönsä 15. syyskuuta. No niin, ja nyt minulla onkin jo kiire seuraavaan kokoukseen, mutta odotan tosiaan yhteistyötä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Toistan vielä, että meidän on tarkoitus täällä Libessä 4. kesäkuuta keskustella lausuntoluonnoksesta. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 12. kesäkuuta kello 12. Kiitoksia. Ja sitten siirrymmekin seuraavaan esityslistan kohtaan. STOA-tutkimus äh, joukkovalvonnasta. Parhaat kollegat tätä tutkimusta pyysimme osana me sen suhteen, miten sähköisesti tutkita, tai valvotaan ne Euroopan unionin kansalaisia. Kyse on myös mahdollisesta end-to-end -end encryption salausjärjestelmän käytöstä hyvin laajalti. Ja sitten tämä avoin lähdekoodi turvallisuuden parantamiseksi ja ylipäätään eurooppalainen internet. Ja ensimmäinen tutkimuksen osaa herra Schuster selittää meille näistä vaaroista ja mahdollisuuksista juuri yksityisyyden suojan turvaamisessa, kun käytetään erilaisia turvallisuusmekanismeja. Ja sitten kuulemme eri löydöksistä liittyen niihin palveluihin, joita tässä markkinoilla jo on. Ja sitten toisessa esityksessä kuulemme Patrick de Graffia, joka laajemmin ja pidemmän aikavälin pohjalta keskustelee asiasta liittyen myös erilaisiin poliittisiin mahdollisuuksiin ja julkisen vallan toimiin. Ymmärrän, että että tarkoitus on, että ensin puheenvuoron saa herra Susteria, ja hänen jälkeensä sitten herra de Graaf, mutta esityksen jälkeen äh, jäsenillä on mahdollisuus äh, käyttää sitten puheenvuoroja esittää kysymyksiä. Herra Schuster, olkaa hyvä. Yes, of course. Sorry, Chair, only a, a short comment. Niin, ihan lyhyt kommentti. Pyytäisin äh, sihteeristöä tarkastamaan tämän rakennuksen henkilökuntaa. Me emme voineet nähdä Europolin PowerPoint-esitystä kuin vasta 15 minuuttia äh, sen äh, puheenvuoron alkamisen jälkeen. Ja nyt minulle sanottiin, että äh, tämän salin valaistusta ei voida vähentää, jotta PowerPointia pystyy seuraamaan parempaan. En pystynyt näkemään edellisen PowerPointin kalvoja kunnolla, enkä pysty siihen nytkään. En pysty lukemaan joitakin näitä tekstejä, joten joku asia ei nyt kunnolla toimi tämän rakennuksen henkilökunnan suhteen ja toivottavasti tässä nyt voidaan ryhtyä toimimaan. Kiitoksia oikein paljon. Europolin esitys varmaan jaetaan meille varmaan netin välityksellä ja toivottavasti valiokuntamme henkilö kunta voi auttaa meitä, jotta tämä PowerPoint nähtäisiin vähän paremmin. Kiitoksia. Herra Schuster, teillä puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri kunnia ja olen ylpeä voidessani esittää tämän tutkimuksen ensimmäisen osan massavalvonnasta, joka tarkastelee millaisia uhkia ja mahdollisuuksia nykyisellä verkkovalvonnalla on. Tämän ensimmäisen osan valmisteli Teknalia-järjestö, jonka puolesta toimin. Voitte lukea tuon meidän kertomuksenne, se löytyy netistä. Ja voin sanoa, että tämän tutkimuksen tulokset ovat selkeästi osoittaneet, että kansalliset turvallisuusviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset useissa valtioissa, erityisesti niissä jotka puhuvat tästä Idenin kollisiosta, mutta ei pelkästään niistä, käyttävät tällaista lajamittaista valvontaa kerätäkseen tietoa netistä, kommunikointitietoa, jonka tarkoituksena on analysoida ja suodattaa tuota tietoa, jotta löytäisiin asioita, jotka saattaisivat olla uhkana kansalliselle turvallisuudelle tai olla laitonta toimintaa. Näillä viranomaisilla on erittäin korkealaatuisia ähm, ohjelmistoa, välineitä käytössään tämän tiedon keräämiseksi ja ulkoisten järjestelmiin tunkeutumiseksi. Ne kehittävät näitä välineitä omilla, omien joukossa tai käyttävät kaupallisia ohjelmistoja, joita erilaiset yritykset myyvät maailmanlaajuisesti, mukaan lukion eurooppalaiset eh, yritykset, kuten siis Gamma Group, eh, Hacking eh, Team, Gamma Groupin päätoimisto on Saksassa ja Hacking Teamin Italiassa. Ja vaikka meillä on Vasenaarin sopimus, joka rajoittaa äm, tällaisen valvontateknologin ä, äh, levittämisen tiettyihin maihin, niin digitaalisten oikeuksien aktivistit ovat löytäneet äh, tietoja siitä, että näitä äh, sovelluksia on käytetty myös valtioissa, joiden ihmisoikeustilanne on vähän kyseenalainen. Kun katsotaan laajamittaista valvontaa, niin meidän täytyy tehdä eroa laajamittaisen valvonnan kanssa, joka on täysin äm, joka ei ole laisinkaan kohdistettuja tai sitten täysin kohdistettuja äh, rikostutkintoja. Meidän täytyy tehdä näiden kahden asian äh, välillä ero ja meidän täytyy myös tehdä ero näiden äh, tieto tyyppien välillä. Toisaalta meillä on metadataa, joka on tietoa tiedosta, dataa datasta ja tietoa siitä, kuka kenen kanssa, missä, millaisen tiedotusvälineiden kautta mm, kommunikoi. Ja tämä on tätä metadietoa, jota teleoperaattorit esimerkiksi kiertävät, keräävät osana toimintaansa. Ja tätä voidaan erityisen hyvin analysoida ähm, tiedon louhinta äh, teknologian kautta, ja, äh, jotta voidaan kerätä lisätietoa. Käy ilmi, että on olemassa useita esimerkkejä, joissa oli mahdollista äh, tällaisten metadata-analyysien pohjalta ähm, päätyä yksittäiseen henkilöön. Esimerkiksi jos katsotaan ää, meta, esimerkiksi Facebook-metadataa, niin saatettiin tunnistaa yksittäisiä henkilöjä, samoin paikannustiedot, jos niitä on esimerkiksi kännykässä ja niin poispäin. Toinen sella, sella, puolella meillä on sisältö, jossa siis tutkitaan ihan oikeaa sisältöä, tekstiä, oliko se tekstistä tai videoista, äänitiedostoista ja niin poispäin. Ja näitä tietoja kerätään ja äh, viranomaisilla on mahdollisuus äh, äh, saada näitä tietoja käsiinsä eri laitteilta, PCltä, verkkolaitteista, jopa e, erilaisista kytkimistä ja tietenkin matkapuhelimesta e, voivat näitä tietoja kerätä. Ja tietenkin kaikilla e, nykyisin käytössä olevilla käyttöjärjestelmillä. No mitä kansalaiset sitten voivat tehdä suojellakseen itseään tällaiselta laajamittaiselta valvonnalta? No me suosittelemme salausteknologian käyttöä. Sitä voidaan käyttää sekä metadatan salaamiseen että sisällön salaamiseen. Kun on kyse metadatasta, niin mm, sisällön salaus piilottaa paljon tietoa, mutta se ei salaa näitä kohteita, eli aina tiedetään ikään kuin kuka puhuu kenelle. Jos tämä halutaan välttää, niin pitäisi mennä pidemmälle ja anonymisoida myös metadata esimerkiksi VPN kautta. Sisällöstä Jotkut teistä esimerkiksi ETRn turvallisuuskahvilassa tämän saatoivat kokea itse. He saattoivat käyttää tällaisia salausteknologioita sisällön salaamiseksi. Tähän täytyy yhdistää tietenkin perinteiset turvallisuustoimenpiteet, jotka kaikki tunnemme, palomuurit, viruksen torjuntajärjestelmät, salaisten ja vahvojen salasanojen käyttäminen – Mm, phishingin vastaisten strategioiden käyttäminen, että liitteitä sähköposteista ei avata, ei seurata omituisia linkkejä, ei ähm, äh, lueta sellaisia sähköposteja, joissa sanotaan, että teidän pankkitili on suljettu, antakaa minulle ähm, salasananne ja niin poispäin. Ja Lisäksi pitäisi ohjelmistot päivittää säännöllisesti, koska tällä tavoin vältetään se, että on sellaisia ohjelmistoja, joissa on vielä takaovia ja heikkouksia. Siitä huolimatta, vaikka käyttäisimmekin kaikkia näitä toimenpiteitä, täytyy olla aivan selvää se, että ei ole mitään takeita sille, ja kaikki asiantuntijat tulevat teille saman sanomaan, että ei ole mitään sataprosenttista takuuta siitä, etteikö että voisi joutua kohdistetun hyökkäyksen kohteeksi. Ja jos tämä kohdistettu hyökkäys tulee niin vahvalta vastustajalta kuin esimerkiksi valtiolta, niin kansalaisilla ei ole mitään mahdollisuutta ensinnäkään saada siitä mm, tietää ja toisekseen ehkäistä sitä. Jopa suuret järjestöt ja valtiot eivät pysty ehkäisemään tällaisia kohdistettuja hyökkäyksiä välineet, joita kansalaisille on olemassa, jotta ne pystyisivät ehkäistä tällaisia asioita tai ainakin lisätä yksityisyyttään netissä. Niitä on useita. Jotkut teistä pystyvät muutama päivä sitten harjoittelemaan joidenkin niiden käyttöä. Ne kattavat esimerkiksi kovalevyn salauksen video- ja ääni kommunikaation salauksen, voidaan salata chatit ja myöskin hakujen tulokset, tällaisia asioita. Nämä ovat kaikki käytössä ja ne ovat olemassa tänään. Niitä on myöskin kannettaville laitteille, mutta nämä markkinat ovat hyvin dynaamiset tällä hetkellä ja jotkut välineet katoavat ja toiset tulevat. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Tulokset ovat seuraavanlaisia. Ensinnäkin meidän mielestämme kuluttajien tietoisuutta mahdollisista uhista ja mahdollisuuksista täytyy lisätä. Meidän täytyy edistää vielä enemmän parhaita turvallisuuskäytänteitä sekä näitä standardikäytänteitä että näitä salausmenetelmiä. Se tosiseikka, että tällaisten turvallisuustoimenpiteiden käyttöaste, erityisesti salaus välineen käyttölaste yhteiskunnassa on hyvin alhainen ja meillä on se vaikutelma, että tämä saattaa johtua myös siitä, että tällaisten välineiden käyttö on hyvin hankalaa. Siksi pohdimme sitä, että eikö tällaisia olemassa olevia välineitä voitaisi integroida eh, ja mahdollisesti myös uusia välineitä voitaisiin integroida hyvin yksinkertaisiin, saumattomiin ähm, välineisiin, jotka jo otetaan mukaan sovelluksiimme ja että tällaista salausta käytetään myös erilaisissa palveluissa ja käytämme mm, sosiaalisissa mediassa, Googlessa ja niin poispäin. Ja nyt annan sitten puheenvuoron meidän toista osaa varten. Madam Chairman, Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Kun arvoisat jäsenet. Right. Yeah. Okay, good. In this part I will outline... Uh, Tässä vaiheessa hahmottelen tutkimuksen kakkososaan, joka liittyy teknologian ennustamiseen ja politiikkavaihtoehtoihin. Yritän puhua mahdollisimman vähäteknologisesti, vaikka aihe luonteeltaan onkin sellainen teknologinen. Aloitan yleisistä korkean tason lähestymistavasta yksityisen syyden suojelussa lyhyellä pitkällä aikavälillä. Sitten politiikkaskenaariot ja te- avainteknologian kehittymistä ja mitä politiikkavaihtoehtoja siltä puolelta tulee. Suster puhui jo muutamasta peruskuviosta, jotka hahmottuvat, hahmottuivat tutkimuksen aikana ja jotka voivat auttaa politiikkavaihtoehtojen hahmottelussa. yksityinen suojelu joukkovalvonnasta ja Euroopan kansalaisten näkökulmasta liittyy oman datan suojeluun. Sataprosenttisia takeita, joille erityisesti tämän mustan verkon Darknetin uhkia vastaan, mutta mitään 100 prosenttia ei voi taata. Mutta on perusmekanismeja, johon kuuluu se, että ehkäisee, se, että dataa huomataan. Pidä data piilossa niiltä, jotka valvontaa harjoittavat anonymisoimalla, kuten Tor-palvelun kautta, tai pyörittämällä erillistä verkostoa. On ehdotettu eurooppalaista tästä internet-aliverkkoa aikaisemmin, palataan siihen kohtaan. Tai olemalla käyttämättä tietokoneita ollenkaan, mutta se nyt eikö ole enää mahdollista. Toinen perusmekanismi välttää äh, valvonnan tekemää tiedon keruuta, kuten herra Schuster mainitsi. Tämä tarkoittaa lähinnä aukkojen minimointia teknologisessa mukaan lukien ihmiskäyttäjät. Pitää huolta, että ohjelmista avoin ohjelmat ovat turvallisesti kehitettyjä ja niin että ylläpidetään, mutta käytetään myös pilvi foorumeita, jotka, e, jonne nämä tiedonkeräjät eivät pääse. Kolmas mekanismi on välttää, että kerättyä tietoa ei voi käyttää. Se, eli kysymys on lähinnä salaus, salauksesta. Eli data ei voi lukea kukaan, jolla ei ole oikeutta. Tätä voidaan tehdä, kun tieto siirtyy, mutta myöskin tallennettuun tietoon serverillä, koneella, mobiililaitteessa. kertomuksessa käsiteltiin myös aika äh, äh, teknistä aluetta datakeskeinen turvallisuus. En puhu sitä kovin paljon, mutta se tarkoittaa sitä, että keskittyy, että suojelee autoa eikä moottoritietä metaforisesti. Eli autoon pääsee vain tietyissä oloissa, kuten jos on auton avain. Politiikkaskenaariot. ole siinä tuusina verran politiikkaa vaihtoehtoja, jotka pohjautuvat vielä enemmän teknologiaan kehittymiseen. Siinä on paljon pureskeltavaa. Teemme tästä matriisin, jossa on akselit eli ensinnäkin innovaation tuossa, kuinka uutta teknologiaa haluamme käyttää. Ja toinen koordinaatti on julkisen informaatio intervention määrä kasvu. Tie, se alkaa tietoisuuden lisättämisestä ja loppu se, että jäsenvaltio tai EU täytäntöön panee toimet. Alhaalla vasemmalla on vaihtoehtoja, jotka ovat hyvin lähellä sitä, mitä herra Schuster esitti. Asioita, jotka ovat olemassa tai kehitysvaihe on erittäin kypsä, mutta jota täytyy edistää käyttää tätä tyylistä paljon enemmän kuin nykyään. Vaihtoehtojen täytyy myös jatkuvasti parantaa, koska turvallisuus on tärkeää. Että käyttää ystävällisyys ei ole, sen puuttuminen ei ole aina syy, vaan sen käyttäjät eivät ole kiinnostuneita näistä kaikista vaihtoehdoista. Miksi minä toimisin näin? Palaamme tähän myöhemmin. joko voi ajatella, että käyttäjät päättävät liikuntaa yksilötasolla, tai kuten herra Schuster voi maksaa tällaisen kollektiivisemman lähestymistavan isot myyjät, myös yksityispalveluiden myyjät liittävät näitä palveluita kaupallisiin paketteihin. Alhaalla oikealla puhutaan enemmän kehityksen alla olevasta tekniikasta teknologiasta, jota ei vielä pari vuoteen tule markkinoille. Mainitsin tietokeskeisen turvallisuuden, sitä vähän kehitellään, mutta täytäntöönpano laissa tässä on vaikeata. Ideat ovat lupaavia, mutta tutkimusta myös tarvitaan paljon, erityisesti jotta tämä olisi kätevää. Ylhäällä vasemmalla ovat luottamusta lisäävät toimet. Tämä lisää luottamusta valtioiden ja niitä välillä, jotka löytävät turvallisuusaukkoja ja sen softan omistajia, joissa aukot löytyvät. Vastuullinen ongelmien julkistaminen ei tässä Jos hakkeri esimerkiksi löytää turvaa aukko verkossa tai ohjelmistossa, hän voi kääntää verkoston puoleen ja kertoa, että siellä on reikä ja se pitää täyttää. Tämä on mahdollista muutamassa EU-maassa. Vasemmalla oikealla on kiinnostavin osa matrissa. Nämä ovat näitä mullistavia, ääritahoittavia teknologian lähteitä. Useammat lähestymistavat Balkanissa ovat leikkaavat siivuiksi verkostoja, joko hallintaa tai teknologiaa viipaloidaan osin, jota EU tai jäsenvaltiot voivat hallinnoida. Kaksi optiota on tässä. Tässä on Euroopan internet-aliverkko. Se on tekninen toimi, joka voitaisiin toteuttaa hallintotasolla. Eurooppalaiset sertifiointijärjestelmät laajalta käytetyille salausstandardeille – Tällä hetkellä kaikki laajasti käytetyt standardit sertifioidaan Yhdysvaltojen standardointien teknologiainstituutin kautta, jonka päämissio on palvella Yhdysvaltojen hallitusta, ei maailmaa. Mutta laatu on niin korkeata, että ne yleensä hyväksytään kautta maailman. Tiedetään, että NSAlla on aina sanottavansa salastandardista saattaa sitten haluta vähentää riippuvuutta tästä. Tämä voisi johtaa myös tuplastandardointiin. Yeah, thank you. Okay. Then, promising options deriving from... Lupaavia vaihtoehtoja, joita tästä kaikesta sukeutuu Avainkysymys on, miten löydetään uusi hyväksyttävä tasapaino EU-kansalaisten etojen ja yksityisyyden ja kansalaisten turvallisuusviranomaisten ja lainvalvonnan legitiimien etujen välillä. Koska yksityisteknologiaa voidaan käyttää myös kaikenlaisen rikollisen toiminnan piilotteluun. Tutkimuksessa koimme, että tässä vaiheessa osan yksi havaintojen pohjalta ja Snowdenin paljastusten jälkeen meidän täytyy siirtää tässä painoa enemmän EU-kansalaisten suuntaan. Jättää mahdolliseksi se, että lainvalvonta ja muut valvovat tällaisessa darknet-moodissa rikollista toimintaa. On lupaavia ja vähemmän lupaavia vaihtoehtoja. Raportissa on noin tusina Ensimmäinen, jota painottaisin, on tavallaan datan liikkuvuuden alueen aitaaminen, jolla rajoitetaan sitä, mitä ihmiset näkevät tai pääsevät dataan käsiksi. Uskomme, että tätä voidaan toteuttaa sekä datan että infrastruktuurin tasolla. Data on lupaavampi lähestymistapa. Euroopan internet-aliverkko olisi kallis ja vaikea aikaansaada. Se myös härtsisi myös avointa taloutta, eikä takaa, että virasta aliverkon sisällä harjoittaisi valvontaa. Me kannatamme eh, datan suojaamista, suojele autoa, älä moottoritietä. yksityisenä, mutta kyberturvallisuuden kannalta tärkeää laajemminkin on ohjelmistoturvallisuus. Erityisesti avoimien ohjelmien turvallisuus. On paljon hyviä avoimia ratkaisuja. Mutta tämän kriittisessä ratkaisussa, turvallisuuden kannalta kriittisissä ratkaisuissa on hyvin vähän mahdollisuuksia varmistaa, että ohjelmat sinänsä ovat turvallisia. Esimerkiksi Torverkko on vain yksi ihminen meille kerrottiin, tekee turvallisuusauditointia. Hän luulakseni venäläinen, mutta en ole varma. Tuon erityisen ja erittäin tärkeän työkaluun elinkaaren suhteen tuon kriittinen osa. Ja sitten väistämätön pääkautista pääkauttajaan ää, salaus on näitä harvoin sitä puolustuskennosta, joka keskittää useimmat hyökkäykset. Mutta olemme nähneet, että näitä äh, salausavaimissa on näitä takaovia. Eurooppalainen tai riippumattomat standardointijärjestelmät voisivat olla, sertifioinnit voisivat olla hyvä vaihtoehto. On sekä yksilöllisiä ja kollektiivisia keinoja käyttää tätä teknologiaa. Ja kollektiivinen keino on meistä paras keino tasapainottaa yksityiset ja valtiolliset edut. Panostamme myös tietoisen lisäämiseen loppukäyttäjän suhteen ja usein työkalujen omaksumisen pitäisi, se pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Esimerkiksi tällaisten työ kalojen riippumattomat laatutarkastukset olisivat yksi keino. Lopuksi. Tutkimuksessa havaitsemme jotakin kuvioita, jotka vaikuttavat politiikan laatimiseen. Me emme anna politiikan neuvoa, olemme teknologiafirma, mutta voitte pohtia tätä. Turvallisuus ja yksityisyys eivät ole vastakkaisia. On yhteisiä etuja ja päällekkäisyyttä myös. Uutta te- tasapainoa ei vain teknologian pohjalta hakea. Se on lähinnä poliittinen päätös. Myös Schuster tosi kohdistetun ja joukkovalvonnan ero auttaa myös pohtimaan, mitkä teknologian vaihtoehdot auttavat, mitkä auttavat liikaa. mitkä estävät legitiimejä turvallisuustoimia. Nykykeskustelussa pallotellaan monien turvallisuusviranomaisten äh, kantaa, että salaaminen sinänsä on huono idea. Tämä on vähän hankalaa, mutta salaamisen pohjalta internet pyörii tai pankkitoiminta tai puhelimet toimivat. Sillä on ongelmansa mutta se on myös erittäin tärkeä keino internetin turvaamiseksi. Brosnajer ja sitä me internet pakottaa lainvalvojat joukkovalvonnasta yksityiseen valvontaan, koska täytyy ponnitella enemmän dataan pääsemiseksi ja salaisen purkamiseksi, ellei satu olemaan tällaista takaovea turvallisuusjärjestelmässä. laajemmassa yhteydessään jalkavalvonnan tiedonkeruu internetin bisnesmalli internet-ekosysteeminä se pohjautuu yksity, pitkälti yksityistä puolen datan keräämiseen. Näin varmaan tapahtuu, kun esineiden internet, internet things tulee esille. Ja tätä valvonnan ja yksityisyyden tasapainottaminen on laaja keskustelu ja se osallistaa kansalaisia paljon enemmän heidän elämässään kuin he nyt arvaavatkaan. Mikä tekee politiikkakeskustelun teknologian asiantuntijoille, kuten minä. Kiitos huomiosta. Madam. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitän tästä esityksestä. Nyt voimme varmaan käynnistää keskustelun ja ensimmäinen puheenvuoro on herra De Prella, sitten Coelio, Albrecht. Eera de Prella, olkaa hyvä. Uh, merci, madame la présidente. Kiitos. Anteeksi ensin asiantuntijalle, kollegalle. Aatteko IT-asiassa olen aika lukutaidota. Teknisesti en tiedä mitään. Olen keskivertokäyttäjä. Ja joka asioita jotka mainitsitte menivät vähän yliymmärrykseen. Vähän pohdintoja kuitenkin. On mahdotonta tehdä kaikista internetin käyttäjistä. Puhun turvallisuudesta ja tietosuojasta. On mahdollista tehdä kaikista käyttäjistä, niin kuin minä, vähän kehittyneempiä vähemmän, vähemmän, tällaista itsesuojeluinsinööreiksi. Jossain vaiheessa sanoitte, että mitä tieteen tallentamisen tulee, pitää valitsee sellaisia pilvipalvelimia, joissa muut eivät pääse datoon. Miten minä voin tietää, mikä pilvipalvelu on sellainen, että sinne ei pääse käsiksi? monimutkaisempien vaihtoehtojen tarvinen kaikille käyttäjille ei vaikuta adekvaatille keinoille hänen tietosuojan suojelussa. Sanotaan, että ehkä pitäisi rajoittaa tai pitää huolta, että teet myyjät mm, tarjoavat paketeissaan turvakeinoja käyttäjille. On järkevämpää, mutta mikä mielipiteeni, niin kuka tämmöistä voi vastustaa? Eikö se parempi pakottaa isoja myyjä lisäämään jotakin mekanismeja? pikemmin kun muutetaan kaikista käyttäjistä jonkinlaiset itsesuojeluinsinööreiksi. Ja jos nyt oikein tässä tiivistä salaminen on vaihtoehto tätä erta. Minä olen vastuussa turvallisuudesta. En ole tietosuojasta täällä. Olemme myös vaaditaan rajaa salakselle. Tällaisia vaihtoehtoja on poliittinen. tämmöisen geneerisen PNRn joukkovalvon ja kohdistetun valvonnan puolelle kallistutte. Ehkä vähän tulkitsin väärin, mitä sanoitte, mutta, mutta kirjallisesti näin sen koin. Sen jälkeen poliittinen optio. Jos poliisit sanovat, että sallaamisella on rajansa, turvallisuussyitä, mitä te vastaatte? Onko niin, eikö näin ole? Pyrkiikö poliisi painostamaan meitä? Minkälaisia teknisiä keinoja voidaan käyttää, että poliisi voi saada käyttäänsä tiettyä aineistoa. Onpa kysymys sitten mistä keräyskenestä tahansa. Tässä lukutaidottoman kysymyksiä. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Carlos. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä aloittaisin äh, kahdesta ennakkokysymyksestä. Ne eivät oikeastaan ole kysymyksiä esityksen tekijöille, eivät kuulu heidän toimivaltaansa, mutta tässä on kyllä nyt sellainen tilanne, että kansalaiset eivät luota valtioon ja tällainen joukkovalvonta eh, entisestään lisää tätä luottamuksen puutetta. Kun ajatellaan, että valtion tulisi suojella kansalaisia, niin tämä ajatus ei enää oikein ole ole vallalla, koska Euroopan äh, unionin ulkopuolella, mutta myös sisäpuolella on äh, tahoja, jotka todella puuttuvat äh, yksityisyyteen, yksityisyyden suojanalaisiin asioihin. Ja sitten joissain maissa, kuten esimerkiksi omassani, on sellainen kulttuuri, että tiedusteluvilanomaiset voivat ilman oikeuden päätöstä ryhtyä toimiin. Ja on myös sellaisia Euroopan maita, joissa tiedusteluviranomaisilla on laillinen oikeus ilman minkäännäköistä ennakkolupaa. Ja on sellaisia maita, joissa parlamentaarinen valvonta ja oikeuslaitosvalvonta tiedustelualalla toimivat hyvin, mutta sitten on myös sellaisia Euroopan maita, joissa tämä demokraattinen valvonta ja oikeuslaitoksen toteuttama valvonta eivät näinkään toimi. No tämä ei nyt kuulu periaatteessa teidän toimi alanne, mutta jos ei luoteta valtioon, niin sitten tietenkin kysytään, että miten kansalaiset itse voivat suojautua, kun heitä ei suojella suojautua esimerkiksi juuri joukkovalvonnalta ja sellaiselta valvonnalta, jonka alaiseksi eivät halua taipua. Sitten täytyy tehdä ero tällaisen joukkovalvonnan ja ihan laillisen kohdistetun valvonnan välillä. to, toinen näistä ei tietenkään ole hyväksyttävää. Toinen voidaan hyväksyä. Kun ajatellaan ihan tällaisia radikaaleja skenaarioita, niin tälle tielle ette lähteneet. Ja minullakin on sellainen vaikutelma, jonka Gerald pre tässä kuvaili. Eli teidän pääehdotuksenne, jonka nyt olette siis eh, esittämässä, on salausteknologia. Mm, tietenkin sitten salasanat ja muut ihan eh, viruksen torjuntaohjelmat, eh, palomuurit ja niin edelleen, nämä ovat jo ihan arkipäivää. Vuonna 2001 tämä parlamentti teki ehdotuksen eh, salausmenetelmien eh, laaja, laajan käytön suhteen. Tutkimme tuolloin eh, Echelon kysymystä tutkimusvaliokunnassa. Ja tuon jälkeen minkä näköistä kehitystä ei itse asiassa ole nähty salaus toimissa. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miten vastaatte Gerard Depren kysymykseen yhtäältä tietosuoja, kansalaisten tietosuoja ja toisaalta ihan oikeutettu lainvalvonta, toiminta, tasapaino näiden välillä. Te varmaan paremminkin kuin minä tiedätte ja tunnette keskustelun, no, jota on käyty esimerkiksi kahden viime viikon aikana. Applen ja muiden suurten yritysten välillä juuri tästä kysymyksestä. He nimittäin syyt, nyt nimittäin Amerikassa yrityksiä syytetään siitä, että, no kyse ei ole niinkään salauksesta, vaan, vaan kyse on siitä, että nyt on keinoja mm, toimia niin, että tiedot todella pysyvät piilossa ja näitä tätä voidaan käyttää rikollisiin tarkoituksiin. Ja mm, joskus mielestäni kyse ei ole niinkään ehkä kiinnostuksen puutteesta kuin ihan pelosta. Tässä parlamentti parlamentissa olemme kuulleet kansalaisia, jotka sanovat, että minä en halua käyttää salausjärjestelmää, koska pelkään, että poliisi sitten epäilee, että minulla on jotain salattavaa. Ja sitten lähtevätkin eh, minua valvomaan tai tarkastelemaan toimijan, toimiamme, jos käytän tällaista ohjelmistoa. Eli ei tässä ehkä niinkään ole kyse kiinnostuksen puutteesta, mutta kun ajatellaan näitä salausjärjestelmiä, niin pitää puhua todella myös siitä pelosta, että joku punainen valo syttyykin sitten lainvalvontaviranomaisten piirissä. Kiitoksia sitten herra Albrecht. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia näistä esityksistä. Kiitos tekemästänne työstä. Minäkin haluaisin nyt esittää kysymyksiä liittyen juuri IT-järjestelmien turvallisuuteen yleensä ja salausteknologiaan. Ensimmäinen kysymykseni liittyy turvalliseen viestintään ja salattuun viestintään. Eihän tämä mikään auta eikä hyödytä, jos näissä turvallisissa järjestelmissä aina on kuitenkin takaovi sillä jos niihin teknologiaan rakennetaan jonkinnäköinen takaovi, niin tämä tietenkin tarjoaa mahdollisuuden vesittää ne turvatoimet, joita järjestelmässä muuten on. Ja mielestäni vaikuttaa siltä, että poliittisessa keskustelussa, jota me nyt näistä ihan teknologisista, teknisistä asioista käymme, on valtava väärinkäsitys. Nimittäin se, että olisi olemassa jonkinnäköinen takaovi, jota voisi käyttää vain yksi viranomainen tai yksi taho tai rajallinen määrä tahoja tai henkilöitä tai viranomaisia. Tällainen takaovi aiheuttaa järjestelmään haavoittuvuuden. Täysin turvallista ympäristöä nyt ei ole olemassakaan. Me olemme keskustelleet siitä, että koskaan ei päästä sataprosenttiseen turvallisuuteen yhteiskunnassa tai elämässä. Esimerkiksi koskaan rikoksesta ei päästä eroon. Täytyy keskustella myös siitä, että sellaista asiaa ei olekaan olemassa kuin sataprosenttisesti turvallinen IT-järjestelmä. Joten turvallisuustaso voidaan parantaa, mutta jos me rakennamme näihin järjestelmiin takaovia, niin turvallisuustason mm, parantamista jälleen päinvastoin dramaattisesti heikennetään samanaikaisesti, kun puhutaan vaikkapa kyberrikollisuudesta tai hyökkäyksistä, joita tänä päivänä kohdistuu tietojärjestelmiin, niin täytyy ymmärtää, että ne, jotka ovat käynnistäneet näitä hyvin taidokkaita ja teknisesti korkealaatuisia hyökkäyksiä eri tietojärjestelmiä vastaan ovat itse asiassa olleet länsimaiden viranomaisia. Ja jos näihin, näitä hyökkäyksiä tekevät muut ja muutkin käyttävät takaovia ja pyrkivät vaikkapa murtamaan suojauksen, niin sitten meidän täytyy myös kyllä katsoa peiliin ja pohtia omaa työtämme turvallisuusteknologian murtamiseksi. Mm, tämä on kyllä myös teille kysymys siitä, miten voidaan saavuttaa korkeampi turvallisuuden taso IT-järjestelmissä, jos jatkuvasti samanaikaisesti vesitetään näitä järjestelmiä kehittämällä takaovia tai käyttämällä takaovia. Eikö olisi parempi sopia siitä, että jotkut turvallisuusstandardit ja jotkut turvatoimet kerta kaikkiaan tulee tehdä sellaisiksi, että niitä ei voi murtaa, eikä niitä myöskään vaaranneta tällaisten muttien tai takaovien kautta Toinen juttu sitten, kun ajatellaan tietoturvallisuutta ja näitä tietoturvallisuusstandardeja yleisesti, niin puhutaan vaikkapa vastuussa, vastuusta useimmissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, jos ei ihan kaikissa, ei ole laillisia puitteita, jotka määrittelevät seuraamuksia näille, jos on porsareikiä tai puutteita järjestelmissä. Aina täytyy ensin todistaa, että on tapahtunut vahinkoja, sitten on ihan siviili määräysten mukaan vastuussa. Mutta ei tarvitse pelätä oikeastaan mitään sen suurempaa vastuuta tai, tai seuraamuksia. Ja mielestäni tämä on kyllä aika merkittävä porsaanreikä IT-infrastruktuurissamme, eikä tämä yksinomaan koske kansalaisia tai kuluttajia, kun he näitä järjestelmiä käyttävät, vaan myös B2B eh, eh, eri liike-elämän toimijoiden välisiä toimia. Kun ajatellaan eh, viestintäinfrastruktuuria, joka on varsin arkaluontoista infrastruktuuria, niin ei, ei siellä ole edes kykyä tarkastella käytettävää laitteistoa, esimerkiksi routtausteknologiaa sen varmistamiseksi, että siellä ei ole puutteita porsaanreikiä tai jopa, jopa tällaista takaovea sisäänrakennettuna, koska nämä järjestelmät on valmistettu Kiinassa tai Yhdysvalloissa, vaikkapa meidän kaikkien puhelimet täällä Euroopan parlamentissa tai tietyt operaatiojärjestelmät käyttöjärjestelmät, joita käytämme. Äh, ja ylipäätään nämä äh, meidän lakimme ja oikeusvaltioperiaatteemme tulevat tässä vastaan, joten niin, niin kauan kuin me emme muuta näitä järjestelmiä, että ne yritykset, jotka laitteistot meille toimittavat, ja jos ne eivät joudu minkäännäköiseen vastuuseen turvallisuuspuutteista, niin eipä taida riittää, että me äh, nostamme omia vaatimuksiamme, koska vaikka koska täällä me emme kuitenkaan sitten pysty, yrityksemme eivät pysty ja lainsäätäjämme eivät pysty tarkastelemaan sitä, että että toteutuuko turvallisuus, koska meillä ei ole mitään valvontamahdollisuutta näiden laitteistojen suhteen. Tämäkin halusin lisätä tähän keskusteluun. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Ja herra Schuster, haluaisitteko nyt vastata? Ja myös De Graaf, olkaa hyvä. Uh, first... Niin, kiitoksia. Ensinnäkin yritän vastata osaan näistä kysymyksistä ja sitten katsotaan, että onko kollegani vasta, tai sitten vaihtelemme. Katsotaan nyt. Ensinnäkin, jos nyt lausun nimenne oikein, en tiedä, kysyitte, että eikö ole väärin yrittää muuttaa käyttäjiä tällaisiksi turvallisuusinsinööreiksi. Kyllä se on väärin. Se ei ole meidän tavoitteemme eikä se ole sitä, mitä me olemme ehdottaneet. Me olemme ehdottaneet sitä, että tietenkin meidän täytyy lisätä tietoisuutta, eli käyttäjien täytyy olla paljon tietoisempia näistä uhista ja mahdollisuuksista. Ja aivan oikein sanotte, että suurten järjestöjen pitäisi tässä toimia. Meidän täytyy varmistaa se, että eh, ne sovellukset ja ohjelmistot, joita me käytämme, eivät ole eh, jo valmiiksi rakennettu. Niin, jos tänä päivänä me esimerkiksi Facebookin, eh, minulla ei ole Facebook-tiliä, leikin sillä viisi vuotta sitten, mutta tänä päivänä minulla ei ole sitä. Siis alku alussa yksityisyysasetukset ovat avoimia, niitä kaikki voivat käyttää, nähdä kaiken. Päinvastoin pitäisi olla, että kaiken pitäisi olla rajoitettu ja käyttäjä sitten voi avata ne tiedot, joita haluaa näyttää. Ja sama koskee salausta. Ei voi olla niin, ja uskon, että se mitä herra Coelho sanoi liittyen Echeloniin ja E, salausteknologiaan e, ja kysyi, että miksi sen käyttöaste ei ole lisääntynyt viime vuosina. Tämä on minun henkilökohtainen vaikutelmani, mutta uskon, että se perustuu kovasti siihen, että tämä on teknisesti vaikea ottaa se käyttöön. Minä olen, ähm, äh, minä olen tietokoneinsinööri ja kun muutama vuosi sitten ryhdyin äh, tätä kokeilemaan, niin minusta se oli äärimmäisen monimutkaista. Ja sitten enkryptio, salaus, se kuulostaa hankalalta, salaiselta. Ja monille ihmisille tämä on jo äh, ensimmäinen asia, joka heidät pelästyttää. En halua äh, koskea tuohon, se on minulle liian monimutkaista. Näistä asioista täytyy tulla äh, käyttäjäystävällisiä. Mm, joista ei tarvitse edes ajatella. Pannaan laite käyntiin ja se toimii. Ja näin täytyy olla myös salauksen suhteen. Sen täytyy olla valmiina jo käytössä. Ja sitten, miten kansalliset turvallisuusviranomaiset tekevät työnsä? No, tämä on vähän kriittinen kysymys, mutta minä haluaisin käyttää tällaista vertauskuvaa. Katsokaapa postipalvelua. Jos lähetätte postikortin Brysselistä ja siinä lukee, että hei, minä olin täällä, niin tiedätte, että kuka tahansa, joka, äh, joka saa tuon postikortin käsiinsä, pystyy sen lukemaan. Siinä sanotaan, että äh, hei, minä, äh, Stefan oli Brysselissä, mutta jos laitat postikortin kirjekuoreen ja liimaat sen kiinni, niin se on ihan selvä viesti siitä, että ähm, kortin lähettäjä ei halua, että kukaan lukee sen viestin. Ja silloin, jos tuon mm, kirjekuoren avaa, niin silloin ikään kuin murtaa tuon kiellon. Ja tänä päivänä tilanne on se, että suuri osa kansalaisista ajattelee, että kun he lähettävät sähköpostin tai viestivät netin kautta, niin se on ikään kuin kirjekuoressa, mutta se ei sitä ole. Ja aina kun me sanomme, että sanomme, että salatkaa kaikki, niin sillä tarkoitamme sitä, että pankaa viestit kirjekuoreen. No mitä tämä tarkoittaa sitten poliisiviranomaisille, rikostutkinnalle ja niin poispäin? Se ei tarkoita, etteivätkö ne pystyisi enää työtään tekemään. Tietenkin he pystyvät työnsä tekemään ovat vuosien aikana löytäneet välineitä, joiden avulla pystyvät epäilyt löytämään ja rikoksia torjumaan ilman, että niiden täytyy kerätä nettitietoa sillä tavoin kuin ne nyt sen tekevät. Se kyllä ehkä vaikeuttaa heidän työtään, se on totta. Mutta tämä on se kysymys, jonka takia olemme täällä tänään ja miksi me keskustelemme tästä kuinka paljon yksityisyyttämme olemme valmiita uhraamaan, jotta poliisiviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten työ helpottuisi ja mitä me emme ole valmiita uhraamaan. Tämä on poliittinen kysymys. Minä olen täällä teknisenä asiantuntijana ja jätän tämän teille, koska mielestäni se on tämän parlamentin velvollisuus ja tehtävää keskustella tästä ja tehdä siitä sitten päätöksiä. Sitten oli vielä joitakin kysymyksiä liittyen takaoviin. Niin, tietenkin tämä on asia, että jos joku onnistuu rakentamaan takaoven salausteknologiaa, niin se on aivan kuin salainen ovi, josta kukaan ei tiedä mitään, mutta joka avaa tuolle henkilölle kaiken. Tällaisia asioita on tapahtunut. Miksi niitä on tapahtunut? Kollega de Graaf sanoi sen aikaisemmin. Suuri osa näistä salausstandardeista ja ylipäätänsä standardeista hyväksytään Yhdysvaltojen kansallisessa standardisointiinstituutissa. Ja Radagraf myös sanoi, että että Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaisella on sananen sanottavaan siellä, aika suuri sananen itse asiassa. Ja me olemme huomanneet, että ennen heidän vaikutusvaltansa oli riittävän iso, jotta joihinkin näihin standardeihin saatiin rakennettua takaovi niin, että kun ne julkaistiin, tämä julkaistiin, niin Nämä takaovet heti poistettiin ja korjattiin, mutta miten voimme välttää tällaisia tilanteita? No on varmaan ää, aika yksinkertaisesti sanoa, että mitä avoimempi tuo menetelmä on, mitä enemmän osallistuja siinä on, ei pelkästään Yhdysvallat, vaan maailmanlaajuisia osallistuja, sitä paremmin pystymme vaikuttamaan siihen, kenellä on vaikutusvaltaa ja kuinka mm, tuo laitos sitä vaikutusvaltaa käyttää. Kiitoksia. Kiitokset. Pyytäisin, että te nyt vastaa enää samoin argumentein kuin kolleganne teki. Meillä ei ole aikaa. Osaan puhua nopeasti. Vahvistaakseni sitä, mitä herra Schuster sanoi. Kysymys teoriasta. Olemme nähneet että käytännössä, että ne salon standardit, joilla oli täysi avoin standardointiprosessi, ovat turvallisempia kuin sellaiset, jotka vikkelästi standardoitiin. Ja nyt osittainen vastaus takavikysymykseen itsenäinen arviointi, ei ainoastaan salauksesta, vaan ohjelman ja ohjelmiston ja kovon käytöstä. Se on mahdollista, sitä tehdään koko ajan, mutta se on myös erittäin kallista. Jos yritys haluaa testata kovansa, sen täytyy öö, palkata konsultti. Ja me te, palkataan se tehtävä ja me löydämme takaavia, mutta kansalaiset eivät siihen pysty. Pilvikysymys, pilvipalvelmien pitäminen valvonnan ulottamissa. Me, äh, äh, me haluamme, että Eurooppa puolustaa eurooppalaisia pilvipalveluita. Kansalaiset, minäkään emme lue näitä yksityisyyslausumia. Tämä on siis osa ratkaisua, mutta täydellinen osa ei ole niin, että ainoastaan EUn ulkopuoliset turvallisuusviranomaiset valvovat liikennettä. Se tapahtuu on sisällä. Tämä ei ole kansalaisten käsissä. Mutta muutkin vaihtoehdot, joita suosittelemme, kollektiivinen lähestymistapa on menestyksekkäin, uskomme. Olen samaa mieltä, herra Kelju. Pelko voi olla yksi syy, miksi loppukäyttäjät eivät omaksu jotain teknologiaa. Mutta tutkimus ovat asettaneet koko joukko lähestymistapoja, miksi kansalaiset eivät tee niitä näin. Sen sijaan. Sen vuoksi me ehdotamme tästä kollektiivista lähestymistapaa. En välttämättä vasta kaikkea sitä valvontaa. Meillä oli yhteinen kanta tutkimuksessa. Sitä tapahtuu, mitä voi tehdä. Mitä voi soilla itseään. Erot ovat tärkeitä. Isot tällaiset trollaukset – ver, ajoverkot verrattuna tällaisen erittäin kohdistettuun valvontaan. Ja rikollisten tiedosto ja saloksen purkaminen, se on mahdotonta voimakkaalla, erittäin voimakkaalla salaksella mahdotonta. Anna että maailmankaikkeudessa ole riittävästi energiaa salaksen purkamiseen. Teknologia on jonkinlainen ongelma. Ja kansan turvallisuusviranomaista ehdottaa jotain tällaista yleisavainta, mutta suhtaudun vähän e- e- epäilästi siihen. Kiinnostava alue sinänsä. Kiitos, kiitos oikein paljon erittäin kiinnostavasta esityksestä ja myös vastauksistanne esitettyihin kysymyksiin. Tässä lopuksi haluaisin vielä todeta, että LIBE-valiokunta järjestää vuoden 2015 loppupuolella konferenssin IT-turvallisuudesta ja tietoturvastandardeista. Tämä on seurausta maaliskuun 2014 päätöslauselmalle liittyen EU-kansalaisten joukkovalvontaan. Joten tuolla konferenssia jäämme odottelemaan. Kiitokset teille. Ja nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin kohtaan kuusi. Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltion jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteet ja menettelyt. Koordinaattorien pyynnöstä oikeudellinen yksikkö me esittelee meille nyt Tarakhella äh, vastaan Sveitsi tapauksen. Euroopan äh, ihmisoikeustuomioistuin äh, viime vuoden marraskuussa antoi tämän päätöksensä. Kyse on Sveitsin viranomaisten velvoitteesta tarkastella Afgani pariskunnan ja heidän kuuden lapsensa tilannetta ja päätös palauttaa todella heidät Sveitsistä Italiaan. Ehm, kantajat totesivat, että jos heidät palautetaan Italiaan, ei voida taata heidän henkilökohtaista suojeluaan, vaan heidän kohtelunsa olisi epäinhimillistä ja että Italian järjestelmässä on systeemisiä puitteita. Nyt kuulemme oikeudellisen yksikön esityksen oikeuden löydöksistä ja tämän jälkeen sitten esittelijämme Wikströmin puolesta puhuu Rova Mlinar, joten nyt puheenvuoron saa oikeudellinen yksikkö. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ei ole epäilystäkään siitä, että eikä tämä Tarakelin tapaus, jonka teille tänään esittelen, olisi saanut hyvin paljon huomiota niin tiedotusvälineiltä kuin akateemikoiltakin. Ja ensin haluaisin todeta, että sen vaikutusta ei kuitenkaan ehkä tulisi yliarvioida. Ensin haluaisin todeta, että tapa, tapaus siis liittyy Dublinin asetukseen eikä periaatteelliseen oikeut, turvapaikkaoikeuteen. Vaikka ehkä jo tunnette nämä tapauksen tosiasiat, ehkä lyhyesti ne teille kuitenkin vielä muistiin tuon. Eli kyse on hakijoista, afgaaniperhe, jolla on kuusi alaikäistä lasta. Tämä afgaani perhe oli asunut Pakistanissa ja Iranissa ennen kuin saapui Italiaan Turkin kautta. Italian rajan ylitettyään, kun muita kriteereitä ei ollut, Italia oli siis vastuussa heidän turvapaikkahakemuksensa käsittelystä Dublinin sääntöjen mukaisesti. Perhe saapui Italiaan vuonna 2011 ja tuolloin he esittivät äh, väärennetyt henkilöpaperit ja heidät äh, heidän tietonsa syötettiin Eurodac-järjestelmään ja tämän ajan he olivat sitten vastaanottokeskuksessa 10 päivää. Tämän jälkeen heidät siirrettiin toiseen vastaanottokeskukseen, jossa he olivat kaksi päivää ja tämän jälkeen poistuivat luvatta tästä jälkimmäisestä. Tänä aikana, kun he olivat vastaanottokeskuksessa, heitä ei ollut pidätetty eikä perheenjäseniä ollut erotettu toisistaan. Perhe jatkoi matkaansa Itävaltaan, jossa se teki turvapaikkahakemuksen, jonka Itävallan viranomaiset hylkäsivät äh, ja äh, heidät oltiin palauttamassa takaisin Italiaan. Tällöin he siirtyivät Sveitsiin ja myös Sveitsissä. Katsottiin, että Italia on se valtio, joka on vastuussa heidän turvapaikkahakemuksensa käsittelystä. Heidät haluttiin siirtää palauttaa Italiaan. Ähm, he haastoivat tämän päätöksen ja, te, ja esittivät haasteen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, jossa he kertoivat, että heidän siirtonsa Sveitsistä Italiaan ähm, alistaisi heidät epäinhimillisen kohtelun alaiseksi, eli olisi vaarana, että heillä ei olisi asuntoa tai heillä olisi epä, aivan epäinhimilliset olosuhteet, asumisolosuhteet. Toiseksi he katsoivat, että he eivät saaneet henkilökohtaista takuuta siitä, että heistä huolehdittaisiin, koska kerran Italian turvapaikkajärjestelmässä on monia aivan systemaattisia puutteita. Lisäksi he vielä totesivat, että Sveitsin ja Italian viranomaiset eivät ottaneet kylliksi huomioon heidän perheensä tilannetta. Näinpä he katsoivat, että siirto Italiaan merkitsisi artiklojen 3.8 ja 13.3 rikkomusta ja nämä artiklat siis liittyen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tarkastellessaan heidän tapaustaan otti huomioon Dublinin asetuksen, joka on sitova joka sitoo myös Sveitsiä kansainvälisen tehdyn sopimuksen puitteissa. Samoin tarkasteltiin äh, juttuja äh, EU-tuomioistuimesta NS-päätös liittyen siirtoihin Italiaan. Nämä olivat Saksan yhdistyneen kuningaskunnan tapauksia. Samoin ihmisoikeustuomioistuin tarkasteli vielä omaa aiempaa päätöstään MSS, hyvin pitkä juttu, jossa kyse oli Belgian ja Kreikan välisestä tapauksesta. Näin tarkasteltiin siis myös perheen henkilökohtaista tilannetta sekä tilannetta, joka vallitsi Italiassa, Italian turvapaikkajärjestelmä ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteet siellä. Ja sitten äh, tarkasteltiin sitä, äh, olisiko siirto Italiaan sellainen, että saatettaisiin pelätä sitä, että todella äh, hakijat saattaisivat joutua epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Näin nämä tuomioistuin tarkasteli tällaista ihan klassista ää, artiklan kolme rikkomusta. Eli tulee todella tarkastella sitä, mitkä ne vastaanottoolosuhteet ovat, joihin perhe joutuu. Tuomioistuin vahvisti, että ne valtiot, jotka osallistuvat Dublinin järjestelmään, luottavat toisiinsa, niiden tulee luottaa toisiinsa sen suhteen, että perusoikeuksia kunnioitetaan, mutta mutta todettiin samalla niin kuin tämä MSS-tapaus ja NS-tapaus olivat osoittaneet, että, että tämä voidaan kiistää, että tätä luottamusta ei tule olla. Saattaa käydä niin, että turvapaikanhakijat joutuvat epäinhimillisen alistavan kohtelun kohteeksi. Näin tuomioistuin tarkasteli Italian turvapaikkajärjestelmän tilannetta. Se katsoi tiettyjä hakijoiden esiin nostamia seikkoja erityisesti. Ensinnäkin nämä identifiointiprosessin hitaus, mutta tuo tuin katsoi, että tälle, tässä tapauksessa tämä ei ollut olennainen asia. Samoin sitten vastaanottokeskusten kapasiteetti. Tuomioistuin totesi, että vastaanottokeskukset eivät täysin voi ottaa vastaan kaikkia hakijoita, koska heitä on niin paljon. Ja sitten katsottiin vielä tämän perheen tilannetta erityisesti. Vastaanottokeskuksissa on ongelmia, mutta ne eivät kuitenkaan ole mitenkään verrattavissa Kreikan ongelmiin. Kaiken kaikkiaan todettiin, että Italian yleinen tilanne on täysin toisenlainen kuin Kreikan tilanne, ja näin ollen ei voida kieltää palautuksia Italiaan. Todettiin, että Italiassa järjestelmässä on puitteita ja Italian turvapaikkajärjestelmä natisee liitoksissaan. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että hakijat saattavat joutua vaille asuntoa tai olemaan ylikansoitetuissa keskuksissa ja näin ehkä saattaa käydä niin, että heidän yksityisyyden suojansa ei voida täysin turvata tai perhejäseniä joudutaan erottamaan toisistaan. Toistan kuitenkin, että tämän, tässä perheessä on siis todella kuusi lasta. Mitä sitten tulee tämän hakija perheen henkilökohtaiseen tilanteeseen? Tuomioistuin muistutti, että heistä oli välittömästi Italiassa huolehdittu, heille oli tarjottu katto pään päälle, eikä näin ollen heidän tapaustaan voitu verrata Kreikan MSS-tapaukseen. Samalla tuomioistuin kuitenkin korosti sitä tosiasiaa, että perheessä oli lapsia ja lapset ovat erityisen herkkä ryhmä. Ja vaikka he olisivat vanhempiensa kanssa, lasten tilanne täytyy erityisesti ottaa huomioon. Kaikki tämä johti siihen, että että tuomioistuin vahvisti kyllä perheen perustelun pelon siitä, että he saattaisivat joutua huonoihin olosuhteisiin esimerkiksi sellaisissa vastaanottokeskuksissa, joissa ei ole tätä lasten tarpeita huomioon, ja että oli perusteltu riski sille, että perhejäsenet erotettaisiin toisistaan. Lapset eivät, tai perhe ei ollut joutunut huonon kohtelun kohteeksi Italiassa, eikä ollut varaa siitä, että he joutuisivat sen huonomman kohtelun kohteeksi Italiassa kuin kukaan muukaan Italian palautettava henkilö. Tuomioistuin näin totesi, että vaikka Italian järjestelmässä on puitteita, Sveitsin viranomaiset voisivat palauttaa perheen Italian, mutta tätä ennen heidän tulisi saada Italialta varmuus siitä, että perhe saisi pysyä yhdessä ja että vastaanottokeskus, johon heidät siirretään, olisi lapsille sovelias. Eli tuomioistuin periaatteessa vaati, että tämä maa, johon henkilöt palautetaan, tarjoaa tiettyjä vakuuksia sille, että perheen erityistilanne otetaan huomioon ja että perhe saa todella pysyä yhdessä. Tässä täytyy to- todeta, että tuomioistuin ei katsonut, että e, siirrot tulisi kieltää tai jäädyttää siirrot Italiaan. Mutta tuomioistuin totesi, että on menettelytavallinen velvollisuus huolehtia siitä, että kun perheessä on erityistilanteita, ne myös luvataan ottaa huomioon. Eli, jos, eh, eli Italian viranomaisten tuli tarjota yksityiskohtaisia lisätietoja siitä, että perheenjäseniä ei eroteta toisistaan ja että he saavat soveliaat eh, olosuhteet Italiassa. Mielestäni on kiinnostavaa myös lisätä tähän tuomioistuimen päätökseen se, että eh, artikla 3 olisi rikottu, jos perhe olisi palautettu Italiaan ennen kuin Italialta on saatu lisää tietoja. Ja tämän päätöksen tuomarit tekivät äänin 14.3. Tässä oli siis kolmen tuomarin vähemmistömielipide, joka katsoi, että tämä on todellinen ja ihan konkreettinen riski, vaara sille, että artiklan kolme vähimmäiskynnys ikään kuin ei toteutuisi, että ei voitaisi todella varmistaa sitä, että perheen olosuhteet ovat hyvät. No niin, mitäs tästä Tarakelin tapauksesta nyt sitten seuraa? Ensinnäkin, jos on tietyn tasoisia ihan systemaattisia puutteita, siirto ei voi tulla kysymykseen, koska perusoikeuksia ei, ei voida taata, niin nämä siirrot kielletään täysin. Kun tällaisia systemaattisia puutteita ei ole, edelleen voidaan vedota artiklaan kolme, ihmisoikeusyleissopimuksen artiklaan kolme e, e, yksittäisissä tapauksissa. Ja tällöin tulee sitten edelleen toimia artiklan kolmen mukaisesti. Ja ää, siirto voi tulla kuitenkin kysymykseen. Näin on siinä tapauksessa, että hakija voi todella perustellusti osoittaa, että hän joutuisi epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Ja ylipäätään tiety, tietenkin täytyy ottaa huomioon yleistilanne siirtomaassa. Tuomioistuin lisää, että jos siirtomaa kuitenkin tarjoaa vakuudet siitä, että otetaan Eh, henkilöiden tilanne huomioon. Heidät voidaan siirtää, jos ei tarjoa. Heitä ei voida siirtää, mutta tämä ei kuitenkaan johda yleiseen siirtokieltoon. Eli tässä itse asiassa kyllä kavennetaan sitä olettamusta, että Dublinin valtioiden eh, välillä ei olisi minkäännäköistä vaaraa artiklan kolme eh, rikkomisen suhteen sitten. Eli kyllä tämä tuomio osoittaa jo joissain jäsenvaltioissa, vaikkapa Alankomaissa, että on otettu käyttöön, otetaan käyttöön uusia menettelyjä siirroista Italiaan, eli että vaaditaan henkilökohtaisia takuita, samoin Saksa. Ja nyt sitten nähdään, miten EU-tuomioistuin tulee reagoimaan omissa päätöksissään. Vaikuttaa siltä, että tulevaisuudessa pää kysymys, johon tulee vastata, on se, että ketä muuta kuin yksin ilman huoltajaa matkustavia lapsia ja lapsiperheitä, joissa on alaikäisiä lapsia, voitaisiin ottaa huomioon näissä näitä erityistakuita vaadittaessa. Toivon, että että äh, kyllin kattavasti teille nyt esittelin tämän tilanteen. Ja jos tietenkin teillä on kysyttävää, niin mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos ova puheenjohtaja. No niin, kiitoksia. Ja nyt äh, kuulemme äh, rova Linari, olkaa hyvä. Madam Chair. And, uh... Kiitos rova puheenjohtaja. Nimikin näytyy jo oikein. tähän se vähän on, mutta kyllä siihen tottuu. Olen täällä edustamassa esittelijä Cecilia Wikströmiä, sitten hänen kantansa, Dublinin asetus, tulla epätasaiseen ja on turvapaikanhakijoissa valtiolle. Sitä on pitkään kritikoitu. Kun lain Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmää aloitti uudelleen, ei ollut riittävästi poliittista tahtoa puuttua Dubliniin. Teemme siis uutta versiota mutta periaatteessa oli ensimmäisen jäsenvaltion vastuu. Uusi kolmas 3 asetus antaa enemmän takeita, kuten oikeuspalvelu totesi. Muun muassa uudesta artiklasta 3.2 todetaan, jos e- e- epäinhimillistä tai allentavan kohtelun riskiä on jossain jäsenvaltiossa siirtoa ei pitäisi tapahtua tuomioistuin tässä tapauksessa on ottanut askel eteenpäin, että pitäisi olla yksilöllisiä takeita siitä, että kyseisiä henkilöitä, ihmisiä ei, heihin ei kohdistu epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua. Dublin perustuu siihen, että turvapaikanhakijat ja ne vaatimuksensa ovat yhdenvertaisia. Tässä jäsenvaltiossa kohtelu on samaa jäsenvaltiosta, saapumisvaltiosta riippumatta. Mä tiedän, että näin ei kuitenkaan ole. Ehkä mikään viittaa siihen, että tilanne tällaiseksi muuttuisi. Ja vaikka turvapaikanhakijoiden jakautuminen epätasaista pieni osa jäsenvaltiosta kantaa suurimman vastaan aidossa eurooppalaisessa lähestymistä vastaassa kaikki jäsenvaltiot kantavat vastuuta yhtäläisesti. Dublinin poliittinen vastuus on äänekästä. Ja nyt toisensa jälkeen tuomioistuimet ovat kriittisiä järjestelmän toimintaan. Ehkäpä nyt on aikaa jollekin uudelle, esimerkiksi kiintiöjärjestelmälle, joka kohdataisi vastuuta jäsenmaiden kesken, ottaen huomioon turvapaikanhakijoiden eh, piirteet, perhe, kieli, kulttuurisiteet tai muut tekijät, jotka helpottavat integroitumista. Meillä tarha-tapauksessa kyseessä oikeuspalvelulta äh, tämä takkuut majoituksen alaikäisten lasten vuoksi olivat merkityksiä, mutta tämmöisessä tapauksessa joku muu tekijä saattaisi olla riittämätön siirron kohteessa kodemaassa. Pitäisikö aina saada vakuus, vakuutuksi siitä, että kaikki relevantit tekijät olisivat kunnossa. maassa siirretään, mikä käytännössä tekisi siirrot mahdottomaksi. Uh, Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Tämä ei tule suoraan tästä Tarakelin tuomiosta. Uh, se on analysoitava hyvin uh, tarkkaan, koska se on eräänlainen poikkeus um, ja se veisi hyvin, vie hyvin pitkälle äh, alaikäisten suojelun ja se äh, luo takeet erittäin äh, erityislaatuisissa tapauksissa. Tämä myös selittää sen, miksi on hyvin perusteltu mm, poikkeava mielipide, jota olemme analysoineet, mutta ei voi, se mitä sanoitte ei suoraan, sitä ei suoraan voida johtaa Tarakelin tapauksesta. Like to comment. Hyvä, kiitos paljon. Oliko vielä huomioita? Ei, kiitoksia. Mm, puheenvuoropyyntöjä tässä ei ole, joten nyt äh, siirrymme esityslistan kohtaan 7 ja 8. Parhaat kollegat äh, viime viikolla unionin tuomioistuin antoi kaksi päätöstä, jotka ovat hyvin merkittäviä meille. Parlamentti katsoo, että nämä ovat hyvin poliittisia kysymyksiä, liittyvät äh, entisen kolmannen pilarin päätöksiin. Nyt oikeudellinen yksikkö saa jälleen puheenvuoron. Herra Kajola, äh, rouva Pancheva, saatte puheenvuorot. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Eh, je vais dire seulement... Kiitos puheenjohtaja. Pari sanaa ranskaksi. Ensinnäkin haluaisin täsmentää että nämä kolme juttua, tuli kaksi tuomioistuimen päätöstä viime viikolla, jossa parlamentti voitti. Mutta ne ovat vain osa samankaltaisia juttuja, joita on käynnissä. Näitä juttuja on seitsemän. Niitä käsitellään jossain määrin keskeytetty. Ja odotan, että tuomioistuin antaa päätöksen säännöstä kolmas jutussa, jotka ovat käynnissä. Ja sitten on vielä viimeinen juttu, jonka keskustelu ei ole keskeytetty. Nämä ovat ensimmäiset päätökset, jotka koskevat artiklan 9 soveltamista äh, protokollassa 36, jotka koskevat siirtymäkautta toimia. Nämä ovat yhteisen perustuslaillisia, sitä kysymyksen kannalta tärkeitä. Ja tuomioistuin yhteenvetona totesi, että neuvoston valinta täytäntöönpano menettelyssä, jotka eivät vastaa äh, Lissabonin äh, edeltäviin tai Lissabonin perustamimenettelyihin on laiton. Toimistön on todennut, että tätä pitää syvemmin arvioida. Näissä kolmessa täytäntöpana päätöksessä, josta, josta valitimme, olisi pitänyt kuulla Euroopan parlamenttia. Mistä syystä tuomioistuin kumosi kolme päätöstä, jotka olivat jutussa kohteena. vähän teknisemmin luvallanne antaisin puheenvuoron ää, toiselle edustajallemme Milena Pentsevalle. Kiitos. Estän tämän mahdollisimman lyhyesti. Parlamentin kanteet. Tämä on monimutkaista teknistä parlamentin argumentit ovat kahdenlaisia. sekin oikeusperusta oli väärä. Ja päätösten, päätösmenettely oli virheellinen. Oikeusperustasta parlamentti sanoi, vaikka neuvoston antama oikea perusta per, on kolmesta pilarista, aina validi oikeusperusta neuvoston päätöksille kolmessa pilarissa – oli perussopimuksesta. Vain perussopimuksen artikloita olisi voitu käyttää, kun meillä on kolmannen pilarin äh, lainsäädäntöpäätös. Tätä täytyy nähdä viitteenä äh, perussopimuksen artikloihin ja kun, kun sopimuksen ää, äh, artiklat oli kumottu, oikeusperusta ei ollut. Ja siellä parlamentti sa- sanoi, että, että neuvosto sanoi, että kun neuvosto ei viitannut näin kumottuihin artikloihin, se ei halunnut tätä äh, käyttää. Jos, on, jos oikeus perustaa kolmannen pilariin, pilarissa oikeuden perusta on epälaillinen, koska se perustuu perussopimukseen, vaan sekundaariin lainsäädäntöön. Ja tämä sekundaarilainsäädäntöä säätää menettelystä, jotka eivät noudata tuon aikaista perussopimusta. Nämä kolmen pilarin oikeudelliset toimet ovat laittomia. Tämä istunto totesi, että näin on, että kolmannen pilarin toimet eroavat siitä, mitä perussopimuksessa vaaditaan. Per, perussopimus vaatii, että parlamenttia kuullaan mutta kolmatta pilaria ei vaadi sitä. Tämmöistä, kuten totesi, että kolmatta pilaria täytyy tulkita perussopimus yhteensopivalla tavalla. Ja vaikka sille parlamentin kuulemista mainita, niin ne pitää tulkita niin, että niissä olisi mainittu parlamentin kuulemisesta. Joten parlamentin neuvostovaitamassa pitäisi hylätä. Parlamentti totesi, että no, se lainsäädäntö Lissabonin jälkeen täytyy perustaa seut, seuttiin sen menettelyihin. Parlamentti myynsi, että on protokolla, jossa on siirtymäkauden säädöksiä, mutta on sitä mieltä, että tämä ei pidä uusiin lainsäädäntötoimiin, jotka on hyvätty. Näin on. Tässä toimiston totesi, että se ei ole samaa mieltä. Tämä tulkinta monimutkaistaa tekisi mahdottomaksi kolmannen pilarin täytäntöpanoon. Ja se merkitsisi, että kolma, siirtymäkauden säännöksellä ei olisi oikeastaan merkitystä. Eli kun kolmatta pilaria käytetään uuteen lainsäädäntöön, niin silloin täytyy noudattaa kolmannen pilarin menettely, joka täytyy kuitenkin tulkita aikaisemmin sopimuksen, perussopimuksen, jonka Lissabonin sopimus kummasi. Ja sitten parlamentin argumentit kumattiin. Ja että uuden sopimuksen olisi pitänyt tulla oikeusperusta ja menettelystä, kuten kollega totesi. Lissabonin menettely ei päde jossain Lissabonin järjestelmämenettely, eipä sitäkään noudatettu, koska parlamenttia ei kuultu. Suomesta on että näin on. Parlamenttia ei kuultu, olisi pitänyt kuulla eli parlamentin argumentti, että, että menettely ei ollut oikea. Ja tällä pohjalla tuomioistuin kumosi kolme päätöstä siksi, että parlamentti ei kuultu toimiston kummasi parlamentin vaatimus säilyy, kunnes uusia määräyksiä, lain, uutta lainsäädäntöä hyväksytään. Uh, thank you very... Kiitoksia oikein paljon. Herra Kajola ja Rova Pancheva, kiitoksia teidän hyvin mielenkiintoisesta, hyödyllisestä lausunnostanne ja olen vakuuttunut siitä, että näitä asioita tullaan kovasti käsittelemään poliittisten ryhmiemme koordinaattorien kokouksessa. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt menemme esityslistan kohtaan yhdeksän. 13. helmikuuta 2015. Herra Kororao jättää esitti kysymyksen kirjallisesti vastattavaksi, jonka 19 Euroopan parlamentin jäsentä ovat eh, allekirjoittanut liittänyt Lissabonin sopimuksen voimassa olevaa edeltävien toimenpiteiden saattamiseksi osalliseksi kansallista jäänsäädäntöä liittyen poliisiyhteistyöhön ja rikosasioissa tehtäviin oikeudelliseen yhteistyöhön. Ja vastausta ei ole saatu kuudessa viikossa, eh, kuten eh, artiklasta 30 5 vaati ja Koraon pyynnöstä tämä kysymys esitetään tämän päiväisellä esityslistalla mm, työjärjestyksen artiklasta 30.4 mukaisesti. Edustaja Korrao, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin Lissabonin sopimus hyväksyttiin, tämä oikeus- ja sisäasiat liittyivät niin kolmanteen pilariin ja neuvosto päätti näistä yksimielisesti. Näihin toimenpiteisiin liittyvät myös poliisiyhteistyö ja rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteisö ennen Lissabonin. Ensimmäinen tammikuuta 2014 tämä muuttui. Lissabonin sopimus määrää, että siirtymä aika liittyen poliisiyhteistyön ja rikosyhteistyöhön, josta on päätetty ähm, ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista, ovat seuraavat. 158 ähm, komissiolle ei ole sovellettavissa. Edustaa Korea Voisitteko puhua hiukan hitaammin? Tätä tulkit pyytävät. Okei, okay, allora le attribuzioni della commissione. 158 niin. artiklan mukaisesti eh, komissiolle tätä sitä, eh, ja myöskin EU-tuomioistuimelle eh, pysyy samanlaisena. Myös sitten, kun 35 artiklaa soveltaan kohdassa kolme, sanotaan, että siirtymävaihe päättyy viisi vuotta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, eli ensimmäinen joulukuuta 2014, joka on jo mennyt. Mm, ja nyt me äh, asetimme tämän kysymyksen, sen ovat allekirjoittaneet 18 äh, muuta jäsentä eri poliittista ryhmistä. Me pyysimme, että komissio kertoisi meille näiden äh, ennen Lissabonin sopimuksen voimaan tulevien edeltävien toimenpiteiden tilanteesta. Parlamentin pitäisi yhteislainsäätäjän saada nämä tiedot. Lisäksi nämä Lissabonin sopimusta edeltävät toimenpiteet ovat usein turhia, ne pitäisi päivittää ja uudistaa koska oikeudellinen ja institutionaalinen puitteisto on muuttunut. Komissio on sanonut, että se on tarkastanut jokaisen toimenpiteen, mutta se on päättänyt luopua ainoastaan sellaisista, jotka ovat olleet jo pitkään turhia. Olemmeko var... Olemmeko varmoja siitä, ettei tarvitse tehdä lainsäädäntömuutoksia, jotta esimerkiksi eurooppalaista pidätysmääräystä voitaisiin sopeuttaa ja että eurooppalainen terrorismin puitteisto vastaa oikeusvarmuutta ja suhteellisuusperiaatteita ja olemmeko varmoja, että niin kuin täytäntöönpano toimenpiteet noudattavat perussääntöjä, että ne ei pitäisi siirtää delegoiduksi säädöksi ja että toimenpiteet liittyen salakuljettiin tai vaarallisten ihmisten rekisteröintiin Schengenin puitteista, eikö näitä pitäisi ehkä päivittää? Valitettavasti komission toimintaohjelmasta ei löydy tästä sanaakaan. Siksipä me pyydämme, että nämä eri toimenpiteet arvioitaisiin, tehtäisiin vaikutusten arviointi perusoikeuksiin nähden. Kiitoksia. Thank you. And for the commission, Mr. Uh, Kiitoksia. Ja sitten komissiossa herra William Sleuth. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, komissio pyrkii aina kunnioittamaan parlamentin määrittelemiä määräaikoja, mitä parlamentin kysymykseen tulee, kun näitä kysymyksiä on yhä kasvavassa määrin. Tässä tapauksessa emme onnistuneet, mutta toivon, että voin nyt tänään tässä puheenvuorossani esittää tiettyjä seikkoja, jotka Äh, auttavat parlamenttia eteenpäin. Herra Korao tässä äh, selitti jo, miksi äh, viime vuoden niin joulukuun ensimmäinen päivä oli niin tärkeä päivämäärä. Komissiohan tuolloin tarkasteli olennaisen yhteisön säännöstön ja ähm, siirtymäkausi on nyt pyrkinyt siihen, että että niin tällä alueella kuin kaikilla muillakin alueilla toimitaan samojen määräysten mukaan, eli kerätään tietoa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten äh, entiset äh, kolmannen pilarin äh, säännöt on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöön pantu. Kyseessä on aikamoinen tilkkutäkki ja siitäpä syystä mm, tämä entisen kolmannen pilarin hoitaminen on ollut aika monimutkainen juttu. Prosessi on edelleen käynnissä, mutta komissio on pyytänyt kaikilta jäsenvaltioilta muodollisesti 15. toukokuuta 2015 mennessä näitä pyydettyjä tietoja. Eli muutama, viikko, muutaman viikon kuluttua olemme siis pyytäneet, miten nämä relevantit välineet on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä työ on siis käynnissä ja tämä tietojen kerääminen sallii sitten sen, että saamme kaikki nämä lainsäädäntö määräykset, kaikki nämä säädökset on pakettiin. Ja nyt luonnollisesti haluamme, että Euroopan parlamentti saa kaikki pyytämänsä tiedot ja valiokunta muistanee toki myös sen, että niin kuin 14. huhtikuuta täällä Libessä puhuttiin tämän työn ähm, toinen osa, joka liittyy tiettyihin ennen Lissabonia mm, tulisiin määräyksiin, niin ne ovat jo vanhentuneet. Ja parlamentti ja neuvosto ovat asian hoitaneet ja neuvosto itse asiassa päätti keskusteluista Euroopan parlamentin kanssa 17. huhtikuuta. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia tästä näkemysten vaihdosta. Rahko Rao, haluatteko kommentoida? Okei. Okay. six and oh, next meetings of our committee will be organized. Seuraava valiokunnan kokous järjestetään 6. ja 7. toukokuuta 9.12.30 ja kello 3 kello 18.30 Brysselissä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia sihteeristön työstä. Ja puheenjohtaja ystävästi kiittää myös Turkkiin.